Allora, apriamo i lavori della nostra No niin, aloitetaanpa valiokuntamme työt. Ja nämä äh, työt näkyvät myös Euroopan TV:ssä. Varapuhemies äh, Rova Wallis, jota toivotamme sydämesti tervetulleeksi, kertoo meille toimielinten välisestä sopimuksesta, joka on tehty Euroopan parlamentin ja komission välillä. Rova Wallis on ollut puheenjohtajana työryhmässä, joka on neuvotellut tämän sopimuksen ja joka 18. marraskuuta jo hyväksyttiin puheenjohtajakokouksessa. Meidän täytyy 27 artiklan mukaisesti äh, tarkastella tätä ja saada työt äh, päätökseen ennen kesää. Meidän täytyy tehdä kaksi päätöstä. Yksi koskee tämän sopimuksen hyväksyntää ja toinen koskee työjärjestyksen muutosta, koska yhdeksän artikla ja liite 10 käsittelevät jo näitä kysymyksiä, niitä täytyisi sitten muuttaa. Mutta annan nyt puheenvuoron puhemies, varapuhemies Wallisille, joka kertoo meille enemmän tästä asiasta. Kiitoksia. Thank you uh, very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että kutsuitte minut tänne valiokuntaan tänään ja myös siitä, että olette osallistuneet tämän asian työstämiseen. Teillä on edessänne luonnos toimijoiden väliseksi sopimukseksi parlamentin ja komission välillä. Ja tarkoituksena on saada aikaiseksi yhteinen niin kutsuttu avoimuusrekisteri. Teillä on siis tämä asiakirja edessänne. Nyt ehkä voisin lyhyesti viitata tämän asian taustoihin olemme päässeet tähän vaiheeseen, jossa teidän valiokuntanne aikoo käsitellä avoimuusrekisterin vaikutuksia työjärjestyksemme. Tämä siitä syystä, että valiokunta viime kaudella laati mietinnön. Ensin siitä oli vastuussa Alexander Stubb ja sitten Niko Friedrich. Ja tämä koski lobbaajia eli edunvalvojia ja sitä, miten heitä pitäisi parlamentissa kohdella. Tämä mietintö syntyi siitä ajatuksesta, että tarvittaisiin työryhmä toimielinten välille, niin, että erityisesti huomioitaisiin parlamentti ja komissio ja saataisiin aikaiseksi yhteinen rekisteri. Tämä työ alkoi ensin viime kaudella minun johdollani ja sitten tällä kaudella tämä on saatu loppuun vietyä tämä työ. Puheenjohtajanne Kassini oli mukanani siinä ja Joe Lainen tämän valiokunnan edelleen puheenjohtaja myös Isabel Duran, eli siinä oli kaikki tärkeimmät poliittiset ryhmät edustettuina. Tämä siis parlamentin kannalta komissiota edusti ensin Sim Kallas, mutta tällä kaudella Mario Shevchovic. Ja jos ajatellaan sitten sopimuksen sisältöä, tähänhän nyt on vihdoin päästy. No ensinnäkin meidän pitää nyt olla varovaisia, kun puhumme edun valvojista. Se ei nyt ole tässä enää esillä oleva sana, vaan nykyään mielestämme paras otsikko tässä on avoimuusrekisteri ja kohta kerron miksi. Me olemme hyvin tietoisia parlamentin päätöslausunnasta viime kaudelta, jossa sanottiin hyvin selvästi, että parlamentti oli sitä mieltä, että meillä pitäisi olla pakollinen rekisteri kaikille niille, jotka pyrkivät vaikuttamaan Euroopan politiikkaan, siis pakollinen rekisteri. Tehän tiedätte, että komissiolla on vapaaehtoinen rekisteri, eli on pieni ero sen välillä, mitä komissiolla on ja mitä me toivomme parlamenttina. Mutta kuitenkin olemme pystyneet tekemään selväksi, että parlamentin lopullinen pyrkimys on se, että saataisiin pakollinen rekisteri aikaiseksi. Tällä hetkellä tuskin kuitenkaan saadaan sen enempää aikaiseksi, kun tämä on hyvin turvallinen ja luotettava vapaaehtoinen rekisteri, jonka osalta teemme yhteistyötä komission kanssa, sillä meidän on annettava kulkuun lupaa eri edunvalvojille, kun ne tulevat tänne parlamenttiin, mutta meillä ei ole pakollista järjestelmää, vaikka sen puolesta voitaisiin kyllä puhua. Moni lobbaja jopa sanoo, että tämä olisi parempi, sillä näin kaikkia kohdeltaisiin samalla tavalla. Mutta lain opilliset neuvonantajat sanovat, että tällainen rekisteri saataisiin aikaiseksi ainoastaan neuvostossa yksimielisellä päätöksellä. Toivottavasti tämä joku päivä onnistuu. Palaan vielä myöhemmin tähän neuvoston kantaan. Mutta tällä hetkellä vielä lähdemme liikkeelle siitä, että rekisteri vapaaehtoinen ja se olisi yhteinen komission kanssa. Me olemme aina muistaneet, että parlamentin ja muiden toimintojen välillä on suuria eroja, erityisesti komission välillä – siinä mielessä, että kunkin parlamentaarikon pitäisi pystyä tekemään oma työnsä omalla tavallaan ja minkään avoimuusrekisterin ei pitäisi vaikuttaa tavallisen jäsenen mahdollisuuksiin olla yhteydessä kehen haluaa, kuunnella valitsijoita ja niin poispäin. Eli tämä ei, tämän ei saisi antaa vaikuttaa mitenkään meidän vapaaseen työhömme parlamentaarikona. Mutta se, mikä pitää pitää mielessä aina, ja tämä oli mielessä myös, kun komission kanssa työstimme tätä rekisteriasiaa. Pitää aina miettiä sitä, miksi tällaisen haluamme. No sitä varten, että kansalaiset voivat paremmin luottaa päätöksentekoprosessiin, jotta voidaan tehdä selväksi avoimuusrekisteritietojen kautta, tehdään selväksi, kuka meille puhuu Euroopan politiikan teosta, eli kuka vaikuttaa kehenkin, kuka keskustelee kenen kanssa. Ja näin kansalaiset voivat luottaa päätöksentekoprosessiin. Ja pyrkimys on myös, että eri toimijoilla olisi samantapaiset toimintamahdollisuudet. Yksi asia, joka ensin vaikutti vaikealta ja siksi aivan oikein olemme päätyneet tähän niin kutsuttuun avoimuusrekisteriin, on se, että moniin tekee työtään vaikuttaakseen meidän päätöksentekoprosessiimme, kuten esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja muut. Ja he kokevat, että ei ole oikein kuvata heitä sanalla lobbari. Ja sen takia ajattelimme, että tämä rekisteri sen pitäisi olla mahdollisimman laaja ja pitää varmistaa se, että ihmiset mielellään tulevat mukaan tähän rekisteriin, rekisteröityvät ja antavat kaikki tarvittavat tiedot. Ja nyt tällainen malli on löydetty, eli kaikkein tärkeimmät kaupalliset toimijat, ne jotka todellakin ovat yksityisen sektorin edunvalvojia, ovat siellä etusijalla. Me olemme keskustelleet paljon asianajien kanssa, on asianajajia, jotka toimivat asianajajina ja edustavat omia asiakkaitaan oikeudenkäynnissä ja sitten toisaalta asianajat, jotka toimivat lomparina ja sitten kaikki kansalaisjärjestöt ja muut, jotka Brysselissä toimivat, on pyrittävä siihen, että kaikki olisivat mukana tässä rekisterissä ja voidaan todeta, että tässä on ollut todella hyvä tulos. Mahdollisimman moni on tullut mukaan rekisteriin ja näin saadaan lisää avoimuutta ja toimitaan päivän valossa. Kun katsotaan rekisterin organisaatiota, niin siinä on kahdenlaista toimintatapaa. Siinä on ikään kuin eh, tietyn linjan yläpuolella alapuolella toimivat, eli näkyvämmät ja vähemmän näkyvät, ja tämä tuntuu tyydyttävän kaikkia. Me puhumme siis avoimuudesta, emmekä käytä tätä edunvalvonta-sanaa. Siitä eivät kaikki pidä. Ja sitten rekisterin sisällöstä sanoisin, että on pyydettävä paljon enemmän tietoa niiltä, jotka tämän rekisterin tulevat, keitä he ovat, minkälaisia rahallisia intressiä heillä on. Ja me halusimme, että tässä annettaisiin selvää tietoa ja että nämä tiedot myös tarkistettaisiin. Kaikki tämä toimii nyt paljon paremmin. Meille tulee yhteiset käytännön säännöt, jotka koskevat tätä kaikkia. Teillä on tätä koskeva luonnos ja jos saadaan valitus ulkopuolelta, niin asia voidaan tutkia meidän toiminnimissämme ja tässä on oikeanlainen menettely jota pitää noudattaa, jos joku sitten katsoo, että menettely ei toimi kunnolla, niin, tai että tässä ei toimita oikein, niin sitten voidaan ottaa kyllä yhteyttä oikeusasiamieheen. Eli toivottavasti tässä on sellainen järjestelmä, joka tyydyttäisi kaikkia. Se, että parlamentti saa aikaiseksi yhteisen rekisterin komission kanssa. No tässä suurimpia ongelmia ovat sisäiset hallintokysymykset, koska meillä on nämä omat erityiset kulkulupamme ja siksi me olemme antaneet itsellemme aika paljon liikkumavaraa, kun päätetään päivän määrästä, mistä alkaen kaikki tämä astuisi voimaan. Mutta meidän pitää todellakin siis harkita tätä kaikkea ehkä tässä valiokunnassa. Pitää miettiä muutoksia, jotka on tehtävä sääntöihin ja komissiossakin on sitten omat sisäiset menettelyt. No tässä pääpiirtein tämä asia. Me olemme tässä käyneet nämä asiat läpi komission kanssa. Toivottavasti te pidätte tuloksia tyydyttävinä. Minusta ne ovat hyvät. Ja toivon, että voimme hyväksyä toimintavälisen sopimuksen ja mahdolliset muutokset myös omiin sääntöihimme. Pyrimme siihen, että rekisteri, yhteen rekisteri olisi toiminnassa kesäkuussa, kunhan se täällä ensin hyväksytään. Myös tosi hyvä, jos todellakin pystyttäisiin tässä aikalaulussa toimimaan. Ja sitten korostaisin sitä, että yhteisen rekisterin pitäisi myös sisällyttää itsensä neuvosto Olemme tehneet useitakin aloitteita tähän suuntaan ja Belgian puheenjohtajakalla saatiin myönteistä vastakaikkoa. Viime viikolla oli myös kokous ja koko tämä asia menee yhä myönteisempään suuntaan. Keskustelut ovat käynnissä. Eli voi käydä niin, että kesäkuuhun mennessä ehkä käy niin, että saamme sellaisen rekisterin, jossa ovat mukana kaikki kolme toimielintä. Ja tämä olisi todella mahtavaa. Tässä siis yleisesti vastaan mielelläni kysymyksiinne, mutta tehän olette näiden yksityiskohtien asiantuntijoita. Kiitos. Grazie, signora Wallis. Kiitoksia, edustaja Wallis, teidän eh, alustuksesta ja nyt annan kollegoille puheenvuoron. Ensimmäisenä py- puheenvuoro on pyytänyt kollega Duff. Um, Puheenjohtaja, haluaisin aloittaa kiittämällä kollegaa hänen hyvin ammattimaisesta lähestymistavastaan ja hyvin selkeästä esittelystä siitä, mitä edistysaskelia on tehty. Ja edistystä on todellakin tapahtunut, näin sen tästä asiakirjasta. On vielä tiettyjä asioita, jotka hieman hämmentävät minua. Me halusimme pakollisen rekisterin. Ja meillä on toimivaltuudet, jos me niin haluamme pakottaa tällainen pakollinen rekisteri otettavaksi. Jos ei se ole mahdollista toimielinten välisen sopimuksen kautta, artikla 325 muistaakseni. Jos näin ei ole mahdollista, niin voimme tehdä sen asetuksen kautta. Minua kiinnostaisi saada nähdä oikeudellisen yksikön mielipide siitä, miksi he sanovat, että tässä vaadittaisiin neuvostossa yksimielisyyttä. Meillä on kokemusta oikeudellisen yksikön lausunnoista, joita tämä valiokunta on pitänyt vääränlaisina, ja tämä saattaisi myös olla yksi niistä. Joten haluaisin tutkia tätä hieman enemmän. Erityisesti, koska Diana Wallis kertoi, että keskusteluissa neuvostossa on myös päästy hieman eteenpäin. ehkäpä aikeisemmat äh, ongelmat ovat katoamassa. Ne, jotka rekisteröityvät, ovat yhä tyytyväisempiä liittyen tähän, millä tavalla toimitaan. Mutta hekin haluaisivat mennä pitemmälle. Sitten erityinen kohta Tämä ilmaisu oletetaan, että rekisteröityy, löytyy aika usein tästä. Esimerkiksi kohdasta 11. Siinä on ehdotus, että kirkko kirkkojen yhdistysten edellytetään rekisteröityvän. Mutta kirkot itse eivät kuulu rekisterin piiriin. Ehkäpä edustaja Wallis voisi selittää hieman tätä. Mutta kaiken kaikkiaan tässä on tehty hyvää edistystä ja meidän täytyy sitten miettiä omassa ryhmässämme lähemmin näitä muutoksia. Kiitoksia edustaja Daff, edustaja Grote. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä varapuhemies. Uskon, että teemme tässä suuren askeleen eteenpäin, koska avoimuus nousee esiin jokaisen vierailijaryhmän kanssa. Äh, varmasti näin on myös kollegojen kohdalla. Äh, tästä keskustellaan julkisuudessa. Tästä on äh, sensaatiohakuisia televisio-ohjelmia ja nyt olisi todella hyvä, jos vihdoinkin yhdessä saisimme aikaan tämän avoimuusrekisterin. Ja tähän yhteiseen toimintaan kuuluu myös tämä kolmas toimielin, mutta oli hyvin myönteistä kuulla, että myös kolmas toimielin on pohtimassa yhteisen rekisterin luomista. Yhteisessä rekisterissä tärkeää on se, että meillä on ähm, erilaisia rikkomusmenettelyjä, eli jos sitä vastaan rikotaan selkeästi, niin että sillä voi olla seurauksia. Ehkä voi sitten puhua myös siitä, millaisia seurauksia tässä on niille, jotka eivät rekisteriä oikein käytä. Ja jos me tällaisen rekisterin teemme, niin silloin sen ei tulisi olla vapaaehtoinen. Kollega Dafkin se sanoi, siinä täytyisi olla mahdollisimman paljon pakollisia osia, koska politiikassa olen huomannut erään asian. Kun tehdään sopimuksia vapaaehtoisesta toiminnasta, niin vapaaehtoisia sitoumuksia ei noudateta kovinkaan tiukasti, joten miten voimme saada aikaan, että tällaista avoimuusrekisteristä tulee todellakin sitova ja kaikkien siihen kirjauduttava. Meillä on hyvin paljon etujärjestöjä Brysselissä, joilla on toimistoja täällä, jotka voivat tulla tänne Euroopan parlamenttiin. Sanotaan 20 30 000, minusta tämä on aika paljon. Eh, jäsenvaltioiden pääkaupungeissa näin paljon eh, eturyhmiä ei ole, joten Euroopassa julkisuudessa annamme hyvän viestin, jos saamme aikaan sitovan järjestelmän, jossa on myös sanktiomahdollisuus ja järjestelmän, jossa kaikki kolme toimielintä ovat mukana. Ja minulla on suurta, suuria toiveita teidän suhteenne neuvottelijana tässä työryhmässä, että saamme kaikki kolme toimielintä mukaan tähän avoimuusrekisteriin. Kiitoksia. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Anteeksi, Guerrero. Solamente medio minutos. Puoli minuuttia vain. Hyvä puheenjohtaja, hyvä varapuhemies. Haluaisin korostaa sitä, että poliittisesti on hyvin tärkeää edistyä näissä avoimuusasioissa yleensä. Viime vuosina on voitu politiikassa kuulla erilaisia tietoja, havaita erilaista toimintaa, jotka ovat vähentäneet kansalaisten luottamusta politiikkaan. Ja tämä on sitten vaikuttanut eri maiden parlamentteihin eri unionin jäsenvaltioissa, myös omassa maassani. Ja haluaisin korostaa sitä, että kokemus osoittaa, että avoimuudesta on paljon enemmän hyötyä kuin kielloista. Se, että on kielto sääntöjä ilman, että lähdetään niitä valvomaan, niin usein tässä käy niin, että kieltoja ei noudateta mutta sitten sellainen toiminta, joka vaikuttaa sallivammalta, mutta joka on avoin, se taas estää tietynlaista toimintaa poliittisten edustajien toimesta ja ikään kuin jarruttaa sitä. Meidän pitää mennä tähän suuntaan. Voin yhtyä kollegoihin ja varapuhemiehen hänen sanoissaan, että tämän pitäisi todellakin kattaa kaikki toimielimet, sen pitää olla yleinen järjestelmä, sen ei pidä koskea ainoastaan parlamenttia ja komissiota. <clears throat> Jos ei muita puheenvuoropyyntöjä ole, niin sitten haluaisin antaa puheenvuoron. Ah, anteeksi, vielä kerran DAF. Ja sitten ehkä komission edustaja. Um- niin, anteeksi, mutta minun täytyy hieman täydentää ajatustani näistä menettelytyöjärjestyksistä. Jos me nyt lähdemme sopeuttamaan tätä uutta lobbareiden rekisteröintiä, silloin meidän täytyy huomioida myös meidän omat sääntömme liittyen liittyen esimerkiksi jäsenten taloudellisten intressien julkaisuun. Meillä on säännöt, mutta niitä ehkäpä kunnioitetaan hieman vähemmän tiukasti kuin pitäisi. Ja jos me nyt vahvistamme otetta, luotamme ulkopuoliseen vaikutukseen, niin silloin tämä on meille myös mahdollisuus, joka täytyy myös huomioida tässä yhteydessä, jos lähdetään tekemään muutoksia työjärjestykseen ja menettelytapoihin ulkopuolisille. Ja miettiä, mitä meidän pitäisi sitten tehdä vahvistaaksemme jäsenten toimintatapoja. Minusta tämä olisi hyvä osoitus siitä vakavuudesta, joka, jolla parlamentti käsittelee avoimuusperiaatetta. Crede può prendere la parola il rappresentante della Commissione, il signor... Ja nyt eh, komission edustaja herra Kristiansen saa puheenvuoron. Äh. Kiitoksia puheenjohtaja. Ainoastaan komission puolesta haluaisin tota, tervetulleeksi tämän keskustelun varapuheenjohtaja Shevchovicin puolesta, joka on johtanut neuvotteluja meidän toimielimme puolesta. Me olemme erittäin tyytyväisiä tähän tilanteeseen. Tämä on tärkeä askel eteenpäin avoimuuden tiellä myöskin siinä, miten julkisuudessa meidän työmme nähdään, kun komissio ajatteli ottaa käyttöön tämän rekisterin kolme neljä vuotta sitten avoimuus direktiivin myötä, niin olimme sitä mieltä, että menettelyssä ei ollut mitään vikaa, ainoastaan näkemyksessä siitä. Ja prosessista voidaan puhua vaikka kuinka paljon, mutta ainoa tapa todella muuttaa näkemyksiä jäsenvaltioissa on olla todella avoin tämän asian suhteen. Ja tämä on tärkeä askel. Minä muistan, kun ryhdyin työstämään tätä asiaa neljä, viisi vuotta sitten, jokaisessa äh, keskustelussa Brysselissä mainittiin 15 000 lobbaa ja tämmöinen maaginen numero. Kukaan ei tiedä, mistä se luku tuli, mutta yhtäkkiä äh, tämä luku oli kaikkien huulilla Sisiliassa ja Suomessa yhtä lailla. Äh, ja nyt voin sanoa, että meillä on rekisterissä 3500 eturyhmää ja yhteisessä rekisterissä meillä on sitten myös merkintä siitä, kuinka paljon henkilökuntaa näillä organisaatioilla on. Eli suuret organisaatiot ilmoittavat, kuinka johtaa työtä ja kuinka paljon henkilökuntaa on. Ja komissiossa olemme nyt sitä mieltä, että jo yli 10 000 henkilöä on tämän rekisterin alaisena, joten olemme erittäin tyytyväisiä tämän hetkiseen tilanteeseen, mutta tämä on orgaaninen prosessi, me voi pakottaa sitä. Ja olemme päässeet erittäin pitkälle 25 kuukaudessa, eikä tämä lopu tähän. Me aiomme parlamentissa ja komissiossa tehdä yhteistyötä tämän rekisterin parantamiseksi, ja kuten yksi kollegoistani sanoi aikaisemmin, tässä rekisterissä on nyt elementtejä, jotka tekevät siitä Äh, askel askeleelta pakollisia, tekemättä siitä kuitenkaan muodollisesti pakollisia. E, eli parlamentille ja komissiolle ei voi kirjoittaa e, ilman, että on rekisterissä ja niin poispäin. Eli eri näihin elementteihin voidaan vaikuttaa e, vaikuttaa siihen, miten teemme työtä niiden kanssa, jotka ovat rekisterissä ja tällä tavoin tehdä sitä asteittain pakollisen. Mutta olen hyvin iloinen näiden neuvottelujen lopputulokseen ja teemme nyt ainoastaan teknistä työtä komission sisällä parlamentin asiantuntijoiden kanssa, jotta tämä olisi valmis eh, kesällä. Eli kun te olette valmiina ja me, niin voimme todella ottaa käyttöön tämän yhteisen eh, avoimuusrekisterin. Ja tämä on todellinen eh, Äh, ennakkotapaus ja olisi todella hienoa, jos myös kolmas toimielin osallistuisi tähän. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ja nyt annan puheenvuoron vielä kerran Rova Wallisille, jota hän voi vastata näihin ehdotuksiin ja kysymyksiin. Äh, minä esittelijänä kuuntelin mielenkiinnolla, äh, otin, pidin mielessäni ehdotuksena ja otan ne huomioon, varsinkin sen jälkeen, mitä rouva Wallis on nyt sanonut. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ja kiitokset kaikille kommenteista. On mielenkiintoista, että moni kollega on puhunut avoimuuskysymyksistä yleensä. On hyvin tärkeää, että me toimielimenä elimenä Lissabonin jälkeisessä tilanteessa keskitymme enemmän ja mietimme enemmän sitä, miten toimimme avoimesti lainsäädäntötyössämme. Meidän pitää olla paljon avoimempia, jos haluamme tehdä niin kuin Lissabon sopimus meille määrää, niin sitten meidän pitää olla avoimempia paljon enemmän kuin nyt. En tiedä kuinka moni teistä on tietoinen siitä, että olen itse asiassa varapuhemies, joka olen vastuussa avoimuudesta täällä parlamentissa. Se on minun roolini. Ja siksi olisi hyvä, jos me olisimme yhdessä aloitteellisimpia tähän asiaan liittyen. Vaikuttaa siltä, että nyt on enemmän poliittista tahtoa meidän toimielimessämme tähän suuntaan. Jos meitä huolettaa se, että tämä rekisteri ei nyt ole pakollinen, niin kukin meistä meppinä, jos ajattelen omaa toimistoni, jos sinne joku tulee edunvalvojana, niin kysymme, oletteko rekisteröitynyt? Ja jos he sanoo, että ei, niin sitten ehdotamme rekisteröitymistä ja sanomme, että jos haluatte palata tänne vielä toistamiseen, niin en välttämättä halua teitä niin sulla innolla enää tavata. Eli kaikki voimme omalta osaltamme kasvattaa tätä rekisteriä, vaikkei se olisi edes pakollinen. Ja jos katsotaan Stubin Friedrichin mietintöä, niin sieltä löytyi muitakin ajatuksia, joita parlamentti ei ole kuitenkaan sen päätyöstänyt kuten esimerkiksi lainsäädäntö ajatus, lainsäädäntö mietintöihin liittyen, eli keiden kanssa olemme keskustelleet, laittaisimme tämän sinne, kuka meihin on vaikuttanut. On siis paljon kaikkea sellaista, minkä parlamentti voisi ottaa mukaan. Andrew on aivan oikeassa, jos ollaan näitä rahallisten kytkösten selvittämisiä. Kaikkia näitä asioita pitäisi edistää paljon enemmän ja mielelläni jatkaisin pidemmälläkin tähtäimellä keskustelua tämän valiokunnan kanssa siihen liittyen, miten voin tästä asiasta vastaavana varapuheenjohtajana näitä asioita edistää. Mitä tulee sitten näihin rekisteriin liittyviin kysymyksiin, kuten sanoin, en voisi tämän selvemmin korostaa sitä, että parlamentti todellakin toivoi sitä, että saataisiin aikaiseksi pakollinen rekisteri parlamentti oikeudellinen toimisto on antanut minulle myös juridisia neuvoja tähän suuntaan. Asenailla on aina erilaisia ajatuksia asioista. Jos teillä on parempia, nopeampia ehdotuksia, niin hyvä. Vaikuttaa nyt siltä, että tämä on ihan uraa, urtavaa uutta alaa, sillä neuvostoltakin saada nyt myönteisiä viestejä, eli ehkä tässä nyt jonkunlainen mahdollisuus avautuu. En kuitenkaan nyt haluaisi, että se eh, ponnekas työ, mitä on nyt tehty, menisi hukkaan. Meillä on nyt edessämme tämä aikataulu, jossa voitaisiin ainakin parlamentille ja komissiolle saada aikaiseksi yhteinen rekisteri. Tämä oli siis tarkoitus saada käsiksi alkukesästä, mutta jos katsotaan asiaa pidemmällä tähtäimellä, niin ehkä kolme toimielintä voitaisiin saada tässä yhteen ja saada käsiksi myös pakollinen rekisteri. Pitää tietysti katsoa oikeudellisia neuvoja ja sieltä miettiä sitten sitä, mikä on mahdollista. Sitten otettiin esille kysymys siitä, mitä tehdään tuhmille lobbareille, jotka eivät toimi kunnolla. Jos katsoo tätä menettelyä, niin siinä on askel, askelilta edistyvä menettely, jos, jos todetaan, että joku on syyllistynyt vääränlaiseen käytökseen, niin siinä on erilaisia tasoja sitten pääsyn kieltämiseen. Voidaan antaa porttikielto yhdeksi päiväksi tai kuukaudeksi tai vuodeksi, riippuen siitä, kuinka suuri tämä rike on ollut. Ja ehkä vielä tärkeämpää, kun toimielimet ovat tarkkaan asiaa tutkinut, jos käy ilmi, että joku on toiminut väärin, niin sitten voidaan julkisesti asettaa ikään kuin häpeä paalloon tämä taho, ja tämä on kaikkein tärkeimpiä mahdollisuuksia. Tällä hetkelläkin toimitaan nyt niin, että jos Brysselin toimijat havaitsevat, että tämä rekisteri on vakava, jotkut ovat jo laittaneet oman paperinsa painotuksen, että meidät on rekisteröity komission rekisteriin. Jos rekisteri toimii hyvin, niin siitä tulee ikään kuin luottamusmerkki ja tällöin kaikki lomparit haluavat kertoa, että he ovat mukana tässä rekisterissä ja käyttäytyvät hyvin. Siitä tulee näin ikään kuin myönteinen kehä. Toivottavasti asia kehittyy tähän suuntaan. Niin, oliko tässä nyt vielä yksi kysymys, joka liittyy näin oletuksiin, että oletetaan rekisteröityvän? Ja erityisesti tämä herkkä aihe liittyen kirkkoon. Ja en tässä nyt kysy mistään klassisesta liberaalista kirkon vastaisuudesta lähtien päinvastoin, koskapa me nyt lähestymme Euroopan kansalaisalueen äh, aloitteen aluetta, johon kirkot myös kuuluvat. Onko muita vastaavia, äh, koska siellä on myös muita tällaisia vastaavia uskon elimiä? Uh, Ei, kyllä olette aivan oikeassa tätä kysyessänne. Tämä on yksi asia, jota me mietimme pitkään. Me halusimme varmistaa vähän samoin kuin lakiasiantoimistojen suhteen, että ne kirkon edustajat, jotka ovat todellisia edunvalvojia ja todella aktiivisia Brysselissä, että nämä tahot rekisteröityisivät. Ja tähän onkin tässä mielestäni päästy, mutta on kuitenkin ero tämän välillä ja sitten sen välillä, jos sanotaan vaikka, että mm, paikallisesta seurakunnasta joku haluaa tulla puhumaan jostain asiasta, niin tämähän on ihan sama tilanne kuin muiden osalta, jotka ovat vaalipiiristä kotoisin. Eli tässä todellakin pitää kysyä samoin kuin asianajoilta, ovatko he todella tässä politiikan aikaansaamisprosessissa mukana. Tässä tapauksessa heidät pitäisi rekisteröidä, mistä tässä on tällainen ero, eikä tämä ole sinänsä kirkon vastaista. Bene, grazie. Il dibattito mi sembra concluso. Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Työryhmä on keskustellut tästä hyvin paljon. Muistutan, että 17 artiklaa Euroopan unionin toiminnassa uudesta tehdystä sopimusta, keskustelee tästä, puhuu tästä ja siitä, että täytyy käydä avointa keskustelua. Eli ei mitään piilo toimintaa ei saisi olla, vaan kaiken pitäisi olla avointa ja tällä tavoin myös uskonnolliset järjestöt voivat kertoa mielipiteensä. Tärkeää vain on, että tässä toimitaan avoimesta. Minulla on tällainen aikataulu, jos tämä teille sopii koska meille on nimetty kumpaakin mietintöä varten esittelijä. Toinen liittyy sopimuksen hyväksymiseen, toinen Mm, työjärjestyksen muuttamiseen, yhdeksän artiklaan ja liite kymmenen muuttamiseen. Minä ehdottaisin, että valiokunnassa käydään keskustelu 14. maaliskuuta ja äänestys 19. huhtikuuta niin, että olisimme valmiita toukokuun täysistuntoon. Jos tämä ei aiheuta ongelmaa, niin yritetään pitää kiinni tästä aikataulusta. Ja lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää varapuhemies Wallisia ei ainoastaan siitä, että hän on tullut tänne puhumaan meille, vaan myöskin siitä, että hän niin erinomaisesti on johtanut tätä työryhmää joka on mahdollistanut tämän äh, askeleen eteenpäin avoimuuden tiellä, joka on meidän parlamentille niin tärkeä. Kiitoksia. Allora, adesso ci resterebbe in No niin. Nyt meillä on keskusteltava ainoastaan yksi asia, joka kuitenkin on erittäin tärkeä. Äh, ja tietenkin vielä seuraavan kokouksen aika ja paikka. Mutta tämä siis käsittelee 137 artiklan muuttamista, 36 äh, artiklan muuttamista seutsopimuksessa euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden vaikutus, vakautusmekanismin osalta. Ne jäsenet, jotka ää, eh, eivät jo, jotka vastaavat näistäkin asioista, ovat luvanneet tulla tänne kello 10.30. Meillä on vielä vähän aikaa, eli joko me voimme nyt keskeyttää eh, kokouksen viideksi minuutiksi, tai sitten kerromme eh, seuraavan kokouksen ajan ja paikan. Seuraava kokous on 17. helmikuuta. Seuraava eh, kokous on 7. helmikuuta eh, kello 16-18.30. Tämä on ylimääräinen kokous ja sitten meillä on 17. helmikuuta kello 10 kello 12 Strasbourgissa ylimääräinen kokous ja sitten meillä on sääntömääräinen kokous 14. Eh, maaliskuuta kello 15-18.30 ja toinen säätömäinen kokous 15. maaliskuuta kello 9-12.30 nämä kummatkin Brysselissä. Jos ei ole mitään muita asioita, niin voimme keskeyttää istunnon viideksi minuutiksi. Mutta sitten yritetään todella olla täällä, koska tämä on erittäin tärkeä asia. Keskeytämme siis istunnon viideksi minuutiksi. Allora bisogna Allora, si apre la riunione. No niin, meidän valiokuntamme kokous alkaa ja tarkoituksena on tarkastella esityslistan kohtaa 10, joka on erittäin tärkeä asia. Se koskee 136 artiklan muuttamista seutsopimuksessa euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden vakautusmekanismin osalta. Ja me olemme jo nimittäneet kollegat Brock ja Gualtieri eh, esittelijöiksi. Tässä on kyse siitä, että me annamme yksinkertaistetun menettelyn mukaan sopimuksen 48 artiklan mukaisesti eh, lausunnon van Rompain ehdotuksen pohjalta. Ja meillä on myös aikataulu. Meidän täytyy määritellä aikataulu nyt, koska meillä on hyvin tiukka, äh, tiukat aikarajat. Ja tänä päivänä meidän on annettava keskustelussa esittelijöille riittävästi äh, mielipiteitä, jotta he voisivat äh, mietintönsä laatia. Nyt annan puheenvuoron esittelijöille. Haluaisitko Gualtieri vai Brock puhua ensin? Kummatkin antavat toiselle etusia. No, edustaja Gualtieri. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä keskustelu on erittäin tärkeä. Tämä on hyvin monimutkainen ja arkaluontoinen aihe. Lissabonin sopimuksen yksinkertaistetun menettelyn mukaisesti yritetään ratkaista ongelma, joka on hyvin perustavanlaatuinen ja erittäin tärkeä Euroopalle, nimittäin että Euroopalla olisi pysyvä vakautusmekanismi. No, nyt minun on sanottava, että olen täysin tietoinen äh, tämän aiheen suuresta arkaluontoisesta ja siitä, millainen vastuu parlamentin harteilla lepää. Kuitenkin minun on myös sanottava, että se, että harjoitetaan omaa tehtävää vastuullisesti, sen täytyy pohjautua todellisuuteen, totuuteen. Eli en ole sitä mieltä, että vastuullisuuden tulisi estää meitä näkemästä ja arvioimasta tätä ehdotusta, jonka Belgia on meille esittänyt. Belgia puheenjohtajavaltiona valtiona Eurooppa-neuvostolle. Minulla on hyvin paljon huolenaiheita, jotka liittyvät äh, tähän perustuslaillisuuteen, myöskin äh, poliittiseen menetelmään, joka on valittu, ja huoleja, jotka liittyvät tämän ehdotuksen sisältöön. Ja nyt lyhyesti selitän nämä kolme huolenaihettani. Ensimmäinen koskee sitä, että on valittu yksinkertaistettu menettely sopimuksen muuttamiseksi, jotta voitaisiin ottaa käyttöön tämä pysyvä vakautusmekanismi. Minä olen hyvin epäileväinen sen suhteen, että tällainen menettely olisi todellakin tarpeen perussopimusten näkökulmasta eri syistä, koska äh, rahapolitiikka on Euroopan unionin äh, toimivaltuuksissa ja se löytyy myös äh, sopimuksen artiklasta kolme. Ja jos tämä olisi tämä ehdotus yksi artiklan kohta kaksi mukaisesti, meillä on ähm, kuitenkin ennakkotapauksia, että tällaisia muutoksia voidaan tehdä ilman, sopi, äh, ilman että muutetaan äh, koko sopimusta. Äh, lisäksi meillä on muita välineitä ja jotkut jäsenvaltiot haluaisivat, että sopimuksessa määritettäisiin tämä vakautusmekanismi ja se tehtäisiin ilman tätä yksinkertaistettua menettelyä. Ja tässä ehdotan, että käytettäisiin joustolauseketta 352 artikla ja tämä olisi nähtävä yhteydessä Saksan perustuslakituomioistuimen tuomion kanssa, jota pidetään pohjana sille, miksi meidän täytyy tämä uudistus tehdä. Itse asiassa juuri tämä tuomio, joka korottaa kynnystä joustolausekkeen käyttämiselle, koska tästä ei ole kyse kompetenssi kompetenssista, niin siinä vaiheessa, kun tarvitaan ähm, perustuslaillista muutosta tämän artiklan käyttöönottoon, niin tämä tekee nämä kummatkin asiat yhtä monimutkaisesti samanaikaisesti äh, kuin tarvitaan perustuslain muutosta Saksasta tarvitaan myöskin perustuslaillinen oikeutus sille, että muutetaan sopimusta. Tämä joustolauseke on raskaampi, koska sitä varten tarvitaan ennakkoäänestys. Kuitenkin me olemme nyt siirtämässä Euroopan unionin harteille sisäpolitiikan seuraukset ja siksi valitsemme menettelyn, nimittäin sopimuksen uudistuksen muuttamisen, joka vaati 27 kansallisen parlamentin ratifioinnin. Ja tämä sisältää hyvin paljon riskejä, koska on aivan selvää, että heti kun sanotaan, että tämä on ainoa tapa, jolla voidaan luoda vakautusmekanismi, ja sitten tämä tehdään hyvin yksinkertaisen äh, artiklan pohjalta. Tätä ei voida äh, enää esittää uudelleen yksinkertaisessa muodossa, kuten on tehty Lissabonin sopimuksen muka, äh, kohdalla. Sitten kansallinen parlamentti tai jopa tuomioistuin, kuten Tanskassa, voi jumittaa tämän prosessin, niin silloin Euroopalla ei ole mitään mahdollisuutta luoda tätä vakautusmekanismia ja seuraukset ovat hyvin dramaattiset, mitä tulee eh, yhtenäisvaluutan tulevaisuuteen. Joten tämä on todella suuri vastuu, että on valittu tämä väline eikä mitään muuta välinettä. Ja parlamentti eh, ei voi olla hiljaa tästä asiasta. Ja lopuksi kolmas huomio koskee tämän eh, sisällön ehdotusta, tämän ehdotuksen sisältöä. Eli tämä kolmas kappale, joka lisätään 136 artiklaan. Ja jos tätä valintaa tarkastellaan tarkemmin, niin voidaan huomata, että tällä on hyvin selkeät poliittiset ja institutionaaliset vaikutukset. Nimittäin, että eh, luodaan mekanismi, joka perustuu täysin hallituksen välisyyteen ja joka on täysin yhteisömenettelyn ulkopuolella. Tämä ei ole Euroopan unionin mekanismi, tämä on mekanismi, jonka jotkut jäsenvaltiot luovat yhdessä. No miksi sitten tarvitaan mukaan sopimuksen uudistusta, koska jäsenvaltiot voivat keskenään tehdä mitä haluavat, eivät ne tarvitse sopimuksen uudistamista, joten minä näen tässä ihan selkeän ristiriidan, että luodaan tällainen täysin hallitusten välinen mekanismi sopimuksen sisällä, mutta kuitenkin Euroopan unionin institutionaalisen kehyksen ulkopuolella. Ja siksipä haluaisin nostaa erään asian voimakkaammin esille. Nimittäin se, että on päätetty luoda tällainen mekanismi, joka on täysin hallituksen välinen, on valinta, jolla on ihan selvästi vaikutuksia, hyvin voimakkaita vaikutuksia siihen, mihin suuntaan Euroopan unioni on menossa taloushallinnon luomisessaan. Tässä valitaan tietty tie ja tämä tie liittyy myös poliittisiin päätöksiin. On hallituksia, jotka erityisesti vastustavat Euroopan integraatiota ja on myös hallituksia, jotka haluavat luoda eräänlaisia ryppäitä Euroopan unionin rakenteen ulkopuolella. Ja tällainen politiikka on mahdollisesti vaikuttanut siihen, että on valittu tällainen tie, joka ei välttämättä ole askel eteenpäin oikeaan suuntaan, vaan askel taaksepäin. Olen lukenut joitakin muodollisia ähm, kommentteja, joita jotkut poliittiset ryhmät ovat minulle lähettäneet tästä ja tässä on ristiriita sen välillä, että kannatetaan sitä, että tämä menettely on alkanut ja ollaan realistisia sen suhteen, mutta samanaikaisesti sanotaan, että pitää pitää yllä yhteisön menettelyä. Tapa täytyy varmistaa se, että toimitaan niin tai näin. Mutta jos me valitsemme tämän tien, niin sitten meillä ei ole enää mitään sanottavaa. Tämä on sitten menettely, jonka luovat jotkut jäsenvaltiot. Komissio voi olla siinä tarkkailijana, mutta ei mitään. Sillä voi olla ehkä oikeus olla paikalla siellä, luoda ei-sitovia lausuntoja kuten esimerkiksi 137 artiklan yksi kohdassa sanotaan. Joten minä olen sitä mieltä, että tämä uudistus voitaisiin tehdä toisella tavalla, jos se ylipäätään on tehtävä. Olen hyvin epäileväinen sen suhteen. Minun ajatukseni oli, että esimerkiksi otettaisiin tämä sama kohta tämä sama muotoilu 136 artiklan yksi kohtaan C-osaksi, mutta tämä, tämä ei muuttaisi asian suhteen mitään, mutta se tekisi siitä Euroopan unionin rakenteen, eli neuvosto päättäisi tästä. Joten olisi tarpeen yhdistää tämä vakautusmekanismi Euroopan unionin toimielimiin ja tässä meillä pitäisi olla ihan selkeä kanta parlamenttina. Kiitoksia edustaja Gualtieri ja nyt kuulemme seuraavaa esittelijää edustaja Brock. Herzlichen Dank. Kiitos. Olen samaa mieltä toisen esittelijän kanssa – mutta minä en ole ollenkaan varma siitä, millä tavalla tämä tässä pitäisi toimia. Ja sen vuoksi ne kaikki keskustelut, joita me olemme käyneet ja joita meidän pitää vielä käydä. Me olemme esimerkiksi tavanneet komission puheenjohtajan, neuvoston puheenjohtajan. Me tulemme käymään myös muita keskusteluita, koska yhtäältä meidän täytyy tehdä objektiivinen arvio ja olen paljon samaa mieltä, mitä toinen esittelijä sanoi. Meidän täytyy myös miettiä, millä tavalla nykyisessä poliittisessa kentässä emme estä välttämättömyyksiä, mutta emme kuitenkaan hyväksy tyhmyyksiä. Ja kuten toinen esittelijä tässä lopuksi sanoi, tässä on luonnollisestikin ihan klassinen tällainen vahvistetun yhteistyön malli, jossa jäse, käytämme jäsenvaltioita, toim, yhteisen toimielimiä, sovimme jostain hyvästä. Usein sanotaan, että muut voivat olla mukana täyttämässä edellytyksiä ja niin edelleen. Eli tämä on hyvin klassinen vahvistetun yhteistyön tapaus. Mutta ei yksi eikä välttämättä toinenkaan tie ole valmis sen vuoksi, että on yksi ratkaiseva asia, joka aiheuttaa huolia. Ajassa, jossa ö, tilanne on erilainen eri jäsenvaltioissa, ö, kansalliset keskustelut ovat vahvoja ja sanotaan, että kansalais, kansallisvaltiot takaavat rahat, eivät Euroopan unioni. Euroopan unioni ei voi edes näitä varoja taata – ja tämä on asia, josta nyt ollaan keskusteltu ja ollaan tavallaan eri, hyvin eri mieltä komission kanssa ja monet jäsenvaltiot eivät edes kykene tähän. Komissio, jossa jäsenvaltiot sanovat, että te toimenpiteittenne ette ota ollenkaan huomioon kansallisia poliittisia lähtökohtia ja keskusteluita. Tavallaan täysin irrallaan koko poliittisesta keskustelusta. Ja tämä on itse asiassa asua, josta me, asia, josta meidän täytyy puhua vielä tämän esityslistan kohdan ulkopuolella. Niin kauan kuin komissiossa komission puheenjohtaja ja komission jäsenet istuvat Berlemonin kabineteissaan erillään muista palveluista. Jo Romano Prodihan teki niin, että, että komission jäsenet istuivat siellä erikseen erillään omista osastoistaan, ministereistä ja muista. Ja jos näin on, niin se on, silloin ollaan tavallaan erillään todellisuudesta. Ja jos joku äh, esimerkiksi ministeriöissähän on niin, että jos äh, ministeriön alaiset tekevät tyhmyyksiä tai ministeriö tekee tyhmyksiä, niin silloin ministeri kantaa vastuun. Eikä äh, komissiossakaan voida toimia toisella tavalla. Ja tämä näkyy hyvin dramaattisellakin tavalla toiminnassa. Ja tämä on mielestäni sellainen asia, jota meidän pitää katsoa hyvin vahvasti, koska muuten me epäonnistumme siitä, mitä me haluamme saavuttaa. Jos me tarkastelemme nyt tätä kriisimekanismia ja katselemme, miten Brysselissä ja, ja pääkaupungeissa puhutaan siitä, millä tavalla saamme taloudellista hallintaa aikaiseksi, Toki tämä on mahdollisuus hätätilanteessa, mutta jos tällaisessa hätätilanteessa rakennetaan tällaisia pieniä rakenteita, jotka näyttävät viattomilta, mutta jotka lähtivät jossain vaiheessa elämään omaa elämäänsä suurina yksikköinä tavallaan perustamissopimuksen ulkopuolella, eikä kukaan sellaista halua, mutta kuitenkin tällä tavalla tähän suuntaan juna on menossa. Ja minä olettaisin, että me olemme nyt tällaisessa vedenjakajatilanteessa. No, mitä me voimme tehdä? Minä en usko, että Euroopan parlamentti kykenee muuttamaan tekstiä. En liioin usko, että me voimme lähteä tässä pelaamaan sillä tavalla, että voisimme estää maaliskuun huippukokousta. Hätätilanne jäsenvaltioissa, markkinoiden toiminta ei liioin tätä mahdollista. Sen vuoksi tämä nyt on se tilanne, missä me olemme. Meidän täytyy huolehtia siitä, että asioita toteutetaan, asioita, jotka ovat epämiellyttäviä monissa jäsenvaltioissa. Kysymys on velvollisuuksia siitä, että jokaisen tulee hoitaa oma talonsa kuntoon niin, että markkinoiden, markkinat uskovat jälleen unioniin. Tämä on kansallisten hallitusten tehtävä, kansallisten parlamenttien kollegoiden tehtävä, erittäin vaikea tehtävä. Kaikkien tulee kotona nimenomaan perustella nämä tiukat säästötoimet. Ei meidän, vaan meidän kollegamme siellä kotona. 24.25. maaliskuuta tulee, äh, silloin tehdään päätös. Meidän täytyy katsoa, kykenemmekö me saamaan itse mitään kantaa, voimmeko vaikuttaa. Ja meidän täytyy miettiä, millä tavalla me tässä konseptissa sitten yritämme järjestää toimeenpanon sellaisella tavalla, että on tietyt lähtökohdat, joista voidaan sitten toteuttaa tämä yhteinen toimi. Tässä on kysymys hallitusten välisestä tehtävästä. Schengenissä on sihteeristö ja sitten on komissio. Kolmas pilari on myös ollut vastaavanlainen. Kaikissa näissä on ollut sellainen tilanne, jossa tavallaan komissio on toimittanut sihteeristön virkaa eikä mitään omaa elämää. Ehkäpä me Peter Schiffen ja muiden avulla kykenemme tässä toimimaan. Eli se, että me saamme komission tavallaan tähän vahvasti mukaan. Tätähän yritettiin aikaisemminkin jo, kun perustettiin Välimeren unionia. Sanottiin sillä, että sihteeristö toimisi täysin itsenäisesti komission ulkopuolella ja vastaavasti. Tämä täytyy ottaa huomioon. Täytyy olla hyvin selvää, että enemmistö Euroopan parlamentissa haluaa järjestäytyä ennen 24. maaliskuuta. Ja neuvostossa täytyy olla halukkuutta tukea, samoin kuin myös komissiossa. Ja että komissiokin ymmärtäisi, että tässä on komission intressit kyseessä. Tässä on kysymys hallitusten välisestä päätökshalukkuudesta ja siitä, että se luotaisiin sellaisella tavalla, että se voidaan integroida nykyisiin rakenteisiin eikä lähdetä perustamaan mitään uutta elintä rakennetta. Tässä on tällainen yksi ehdollinen elementti. Ja jos tässä nyt käy niin kuin kollega esittelijä ehdotti, olen samaa mieltä hänen ehdotuksensa ovat monilta osin parempia kuin minun, mutta kysymys kuuluukin, mikä niistä on toteutettavissa. Meidän täytyy myös pystyä näkemään, mikä tilanne on. Monet ovat sitä esitelleet, esimerkiksi kollega De Vigo, monet talousvaliokunnasta ovat puhuneet siitä, mikä tämä kokonaistilanne on, nämä kuusi direktiiviä ja muut paketit ja näin tässä ei ole kysymys konditionaalisesta luonteesta, vaan tässä on nyt kysymys siitä, että meillä täytyy olla todellinen kokonaiskuva siitä, mitä meillä on, niin että meillä olisi tällainen kokonaiskonsepti siitä, mitä parlamentti tällaiseen mietintöön haluaisi mukaan. Ja mitä on mahdollista sitten saada lävitse, koska tässä nyt on kysymys kuitenkin poliittisesta tahdosta. Me tässä mahdollisesti voimme löytää tiedon, jossa meillä on mahdollisuus vaikuttaa eikä estää välttämättömyyttä, vaan saada käyntiin jotakin. Ja minua kiinnostaakin nyt kovasti se, millä tavalla te, herra puheenjohtaja ja kollegat, näette tämän asian ja mikä olisi se tie, eh, mihin suuntaan me toisen esittelijän kanssa lähdemme kulkemaan. Kiitos. Ongelmat on esitelty, ne ovat erittäin vakavia, jotka osoittavat, kuinka tärkeä tämän valiokunnan työ on. Ja nyt on pyytänyt puheenvuoroa ensimmäisenä kollega Duff. Olkaa hyvä. Uh, President, <coughs> Kiitos puheenjohtaja. Tässä on edessä haaste. Ja haaste on, että saataisiin aikaiseksi sellainen vakautusmekanismi, joka ei ole artiklan 125 vastainen perustamissopimuksessa yhtäältä ja toisaalta sellainen, että sillä pystytään välttymään kansanäänestyksen järjestämiseltä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä toisaalta. Ymmärrän täysin niitä epäilyksiä, joita on esitetty siitä, että vakatus mekanismi on hallitusten välinen. Näin siis sekä Gualtieri että Elmar Brock olisi ilman muuta parempi että jos sitä ei voi tehdä unionin järjestelmän osaa, niin että siitä tulisi ainakin, sitä perustettaisiin pitäen mielessä tavoite saada siitä osa unionia. Näin kävi Schengeninkin kanssa ja tämä toimi. Näin ei käynyt näissä kahdessa muussa tapauksessa, jotka Elmar Brok mainitsi, kun mentiin sopimusten ulkopuolelle, eli kehitys rahasto ja Välimeren unioni. Kumpikaan niistä ei kuitenkaan ole erityisen hyvä ennakkotapaus sille, mihin tässä nyt pyrimme. Ja olisi ilman muuta mahdollista oppia näistä aika huonoista kokemuksista, kun asioista ei päätetty sopimusten puitteissa – Ja sovittiin siis sellaista välineistä, jotka eivät pohjautunut perustussopimuksiin. Kuten esittelijät sanoivat, perustamissopimus tarjoaa vaihtoehtoja, joita voisi harkita. Meillä on artikla 352, vaikka mielestäni se ei ole kovinkaan hyvä juridisista syistä sitten on artikla 359. Siinä mahdollistaan ydinryhmän perustaminen tiivistettyä yhteistyötä varten. Sitten on artikla 133 Tämä artikla mahdollistaa sen, että voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin euron käyttöä varten. Ja ennen kuin me parlamenttina päätämme yhtyä neuvoston ehdotukseen, meidän on todellakin tutkittava kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Ja tämän lisäksi, niin kuin herra Brock tässä viittasi, että meidän pitäisi käyttää nyt tilaisuus hyväksemme ja voisimme miettiä sitä, miltä uskottava taloudellinen hallinto näyttäisi. Tätä emme saa neuvostolta ja pahin pelkään, ettei komissiokaan sellaista tule esittämään, sillä se tuntuu nyt toimimaan aika lailla opportunistisesti tässä asiassa. Me tarvitsemme nyt vähän strategista ajattelua ja sen selkeää miettimistä, mihin me oikein pyrimme. Tämä ehdotettu muutos voisi olla hyväksyttävissä ainoastaan silloin, jos tämä olisi ensimmäinen muutosten sarjassa. Ja kuten Brock sanoi, tämä johtaisi siihen, että sisäinen komission rakenne pitäisi uudistaa. Jos otettaisiin käyttöön automaattisempaa rangaistusten määräämistä tämä, tätä varten pitäisi käyttää artiklaa 104. Ja sitten euroryhmän yksi ainoa kansainvälinen edustaja komission valtio- tai varanhoitajan perustaminen ja sitten ehkä muutoksia konvergenssikriteereihin ja toisaalta sitten euroryhmän muodollistaminen. Meidän pitäisi mietintöön liitettävässä lausunnossa tehdä selvempiä uskottavia ajatuksia pitkää aikaväliä varten taloushallinnon osalta. Pitäisi myös korostaa parlamentin kantaa tulevissa neuvottelussa, jotka koskevat monivuotisia rahoitusnäkymiä ja omien varojen järjestelmän uudistamista. Ryhmäni on todella innostunut siitä ajatuksesta, jonka ensin herra Lamassuor otti esille, että järjestettäisiin konferenssi, rahoitusasioita koskeva konferenssi, jossa olisi mukana muiden muassa kansalliset parlamentit ja näin voitaisiin miettiä Euroopan tulevaa taloushallintoa. Ja tällaiset parlamentin pyynnöt voitaisiin varmaan ottaa mukaan näihin pyytöihin. Ja olisi hyvä, jos voisimme keskustella komissiojäsen Reinen kanssa ja herra Trisheen kanssa, sillä meiltä kaikilta kolmelta on pyydetty kannanottoa ja meidän pitää olla mahdollisimman koherentteja ja meidän kaikkien kolmen asiakirjan pitäisi olla mahdollisimman yhteen sopivia, ettei tulisi liikaa vaikutusta rahoitusmarkkinoille. Ja haluaisin pyytää, että komissio ja Trichet vastaisivat siihen, ovatko he valmiita aktivoitumaan, jos tarve näin vaatii Tämähän on vakautusmekanismin aktivointilauseke. Minä haluaisin tätä pystyä heiltä kysymään ja saamaan heiltä kunnon vastauksen. Eli mitä mieltä he ovat. Mitä tarkoitetaan sillä, kun sanotaan, että kyseessä on välttämätön asia, erityisesti silloin, kun puhutaan niiden valtioiden pelastamislainoista, jotka tällaista joutuvat käyttämään. Ja sitten aikataulusta olisi mukava kuulla, mitä kollegat toivoisivat. Olen sitä mieltä, että tämä asia on hyvin vakava ja hyvin monimutkaista asiaa tässä käsittelemme. Ja siksi meidän on todella ponnisteltava – itse pitäisin parempana sitä, että tämä tulisi täysistuntokäsittelyyn maaliskuun toisella istuntokaudella torstaina 24. päivä juuri ennen kuin Euroopan neuvosto aloittaa kokouksensa. Tuossa vaiheessa herra Pusek voisi sitten ottaa sieltä tämän mietinnön mukaansa huippukokoukseen ja näin voitaisiin korostaa sitä, kuinka dramaattisen vakavaa tämä on ja kuinka vakavasti parlamentti kantaa vastuunsa. Grazie. Kiitoksia. Ja seuraavaksi kollega Mendes de Vigo. Kiitos puhemies. Kiitos puheenjohtaja ja haluaisin kiittää myös kollegoja tästä ensimmäistä alustavasta keskustelusta liittyen Euroopan neuvoston ehdotukseen, että lähdettäisiin muuttamaan artiklaa 136. Mitä tässä nyt Euroopan parlamentilta tällä hetkellä pyydetään? No minusta kahta asiaa. Ensinnäkin kysytään, sopiiko se, että kutsutaan koolle hallitusten välinen kokous. Tähän pitää ottaa kantaa, kyllä vai ei. Ja mitä varten? No sitä varten, että muutettaisiin artiklaa 136, niin kuin neuvosto viime joulukuussa päätti tehdä. Tätä meiltä siis nyt kysytään. 486 artiklan menettely on mielestäni oikea, mutta vaikka tässä voitaisiin jotain muutakin esittää. Tämä on kyllä ihan oikea menettely. 352 entinen 308 artikla ei ole mekanismien aikaansaamista varten, vaan sellaisia politiikkoja varten, joilla ei ole oikeus perustaa perustamissopimuksia. Kaikkiaan tiedätte, että aikaisemmin jäsenvaltiossa tämä on herättänyt paljon epäilyksiä. Tässä ikään kuin siirretään lisää uusia toimivaltuuksia Euroopan unionille. Kyllä me tiedämme tämän keskustelun. Minusta on hyvin tärkeää se, että 352 ei olisi oikein, sillä tässä puhutaan toimista ja mekanismi ei ole toimenpide. Tämä vaikuttaa 133. Siellä puhutaan toimista, mekanismi ei ole toimi ja sitten tämä eh, vahvistettu yhteistyö, no tämä on nyt kyllä aika lailla pihdein synnytetty tämä asia. Minusta kuusi on oikea tapa ja meidän pitäisi nyt tähän ottaa kantaa. No, puheenjohtaja. Kuten jo sanoin, parlamentin pitäisi nyt sitten vastata kyllä vai ei. Hyväksytäänkö vai ei. No nyt kun on näin paljon taloudellisia uudistuksia, kun rahoitusmaailma järkkyy ja kun tässä on saatu joustoa määräaikoihin, jotta voitaisiin rauhoittaa markkinoita. No minusta olisi sitten aika väärin, jos Euroopan parlamentti alkaisi epäröidä menettelyjä ja vaikeuttaa sitä, että mekanismi hyväksyttäisiin nopeasti. Ei, tämä ole poliittisesti oikein. Meidän on lisättävä vakautta ja turvallisuutta ja sitten teoreettiset keskustelut eri mahdollisuuksista ovat ihan hyviä, mutta ratkaisu pitää löytää hyvin nopeasti ja keskittyä kaikkein oleellisimpaan. Tämä on minun kantani näihin epäilyksiin, jotka liittyvät menettelyyn. Ja sitten sisältökysymyksiin. No hyvä puheenjohtaja. Euroopan neuvosto esittää tässä nyt konkreettisen ehdotuksen. Me voimme esittää konkreettisen ehdotuksen muuttamista. Tämä on laillisesti mahdollista. Ei ole varmasti mitään Euroopan neuvosto mitä kuunteli, mutta kyllä me voimme sellaista esittää. Ja jos ajatellaan, mitä Koses ja Luuna sanoivat, kyllä tässä on tällaista esitetty, niin en välttämättä ole samaa mieltä heidän kanssaan, mutta he ovat kuitenkin tätä esittäneet. Tässä siis meidän viitekehyksemme tällä hetkellä. Minä olen sitä mieltä, että tämä mekanismi on yksi osa, yksi osa. En nyt välttämättä ota kantaa siihen, onko tämä se ainoa osa vai yksi monesta osasta. Minusta se on yksi osa vain, mutta parlamentti pystyisi näin myös olemaan hyvin pedagoginen toiminnassaan. Jos kykenisimme vain tekemään selväksi sen, miksi tämä osa otetaan mukaan näihin yleisiin puitteisiin, yleisiin taloushallintopuitteisiin Euroopan unionissa. Minä voin yhtyä siihen, mitä tehtiin, eli että korostettiin kovasti rahaunionia, mutta hyvin vähän talousunionia. Ja jos ajatellaan sitä konventia, joka tätä valmisteli, niin siellä ystävä Klaus Hensch teki työtä, mutta ei päästy kuitenkaan mihinkään tulokseen ehkä siitä syystä, että tuossa vaiheessa ei katsottu, että oli vielä tarpeellista muuttaa Maastrichtin sopimuksen säädöksiä tai sieltä tulevia säädöksiä. Nyt tilanne on muuttunut ja ollaan havaittu, että muutos on tehtävä. Ja jos ajatellaan yleistä mielipidettä, te puheenjohtaja olette kovin huolestunut yleistä mielipiteestä. Tässä ei nyt oikein ymmärretä, mitä me haluamme tehdä tässä talousliitossa. Tämä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus Euroopan parlamentille kertoa yleiselle mielipiteelle liittyen nyt tähän 136 artiklan yksittäiseen osaan, kertoa minkälaisen loppurakennelman haluamme saada aikaiseksi. Koordinaattorit olemme pyrkineet tätä tekemään Blogin ja Gualtierin pyynnöstä. Me olemme lähettäneet tähän liittyvän muistion. Eli meidän pitää nyt olla hyvin opettavaisia ja tehdä selväksi se, miten haluamme nämä eri osat saada yhteen. Meillä on yhtäältä ohjauskausi ja sitten on kuusi asetusta, jotka koskevat taloushallintoa, miten tämä sitten saadaan yhteen Eurooppa 2020 keskustelua ja myös monivuotisiin rahoituskehyksiin, niin kuin DAF oikein sanoi. Tätä on tässä mietittävä. Ja jos pystymme nyt tekemään selväksi sen, miten joissain asioissa on päästävä pidemmälle, joissain, jotka ovat nyt käsittelyssä. Tästä vain yksi esimerkki, joten pois liian pitkään. Esimerkiksi eurooppalainen ohjauskausi, siinä pitää mennä Euroopan komission suosituksia pidemmälle niitä valtioita koskien, jotka eivät noudata sääntöjä. Muuten tästä tulee pelkkään salahe- sanahelinää, eli ne maat, joissa ei läksyä lueta, niille ei riitä se, että on vähän parannettava käsialaa, jos käsiala on huono. Ei, tämä ei riitä. Ja sitten kaikki nämä osaset kyllä liittyvät yhteen. Me pystymme näin antamaan viestin, joka tekee selväksi sen, että olemme vakavissamme. Ja sen takia meidän pitäisi nyt vastata selvästi tähän kysymykseen, joka meille on esitetty. Ja toisaalta meidän on nyt otettava tähän mietintöön mukaan tämä lopullinen muoto Euroopan unionille ja Ja sitten pitää olla myös hyvin tiukkoja määräaikojen suhteen. Tästä jo puhuin. On tärkeää, että poliittisen viestin toimimalla määräaikojen puitteissa. Nyt ei kannata lähteä asioita liikaa puimaan. Mä olisin tehdä tämän asian selväksi. On hyvä, että te nyt olette tavanneet Van Rompuyn ja sitten olisi hyvä, jos ennen maanantaita, jotta ei vähin, ennen maanantaita saataisiin lopullinen paperi, sillä parlamentin on tehtävä päätös, vastataanko kyllä vai ei hallitusten välisen kokouksen koko kutsumiseen. Minä puollan tätä, puollan sitä, että näin tehtäisiin 486 tietä käyttäen, eikä näitä asioita sen enempää sitten kannata täällä pyöritellä. Toisin sanoen nyt olisi tärkeää, että toimittaisiin aikataulussa. Tällä hetkellä Eurooppa tarvitsee vakautta ja turvallisuutta. Ja jos teille mm, sopii, voitaisiin järjestää ylimääräisiä kokouksia, niin kuin DAF on täällä pyytänyt, voitaisiin tavata Breen ja Trichet, mutta aikalla taulua ei saa kuitenkaan vaarantaa. Se olisi väärä poliittinen viesti tässä vaiheessa. Kiitos. Io, <clears throat> prima di passare la parola. Kiitoksia ennen kuin annan puheenvuoron muille, jotka ovat pyytäneet puheenvuoron. Niitä on useita, mutta minä tarvitsen muutaman selvityksen. Ensinnäkin kollega Indiko puhuu kokouksen suosituksista, mutta neuvosto haluaa yksinkertaistetun menetelyn. joten tätä täytyy selventää. malísimo. Ah, no, no, no yo, no, no, no, no, yo, yo estoy a favor del... Minä puhun Espanjaa niin huonosti, niin halusin tehdä selväksi, että minä puolan 486 menettelyä, yksinkertaisten menettelyn tätä artiklaa. Ei mitään epäilyksiä. Ah, no no, io eh, avevo capito così. Niin, sitten minä ymmärsin väärin tässä jonkinlainen väärinkäsitys tapahtunut joka tapauksessa. Se, mitä kollega Gualtieri sanoi, minä tarvitsin hiukan selvityksiä, mitä tulee siihen, mitä etuja saataisiin siitä, että tämä muutos laitettaisiin 136 artiklan kohtaan C eikä kohtaan 3. Haluaisin ymmärtää tämä vähän tarkemmin. Minusta tämä vaikuttaa kompromissilta, mutta ehkä voitte vastata tähän myöhemmin. Nyt annan puheenvuoron kollega Martinille. Thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Mendesten viikon jälkeen minun puheenvuoroni on helpompi, koska olen melkein täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Ensinnäkin haluaisin olla hyvin selkeä sanainen sen suhteen, että kannata sekä yksinkertaistettua menettelyä että neuvoston ehdotusta. Me usein tässä parlamentissa kun käsittelemme lainsäädäntöä tai budjettia tai muita muutoksia tai ehdotuksia, ajattelemme, että jos niin, me käsittelemme niitä nopeasti, niin sitten sillä on seurauksia todellisessa maailmassa, mutta yhdeksässä tapauksessa kymmenestä näin ei ole ja me vaan asetamme itsemme painostuksen alaiseksi. Tässä tapauksessa, jos me emme tee myönteistä päätöstä, tällä tulee olemaan todellisia vaikutuksia todellisessa elämässä ei pelkästään markkinoiden epävakautta, vaan pahimmassa tapauksessa joku jäsenvaltio voi mennä konkurssiin ja tätä vastuuta kukaan meistä ei halua kantaa ehdotuksen kannalta Roberto on hyvin selkeästi ja oikein antanut hyvin akateemisia argumentteja tätä ehdotusta vastaan, mutta meidän on käsiteltävä todellista tilannetta. Ja siitä huolimatta, että hänellä oli hyviä argumentteja, tätä asiaa voitaisiin katsoa myös toisesta näkökulmasta. Voisimme sanoa, että se mitä neuvosto ehdottaa on tällainen hallitusten välinen Trojan hevonen Euroopan eurooppalaisessa perustuslaillisessa järjestelmässä. Mutta toinen tapa ajatella asiaa on, että tällainen torjanhevonen on joka tapauksessa, se on pakko olla olemassa ja se mitä me teemme tässä hyväksymällä tämän on se, että otamme sen ainakin mukaan yhteisön rakenteeseen ja se on myönteistä ja antaisi sille vahvemman oikeuspohjan. Käytännössä, jos puhutaan tämän vakautusmekanismin käytöstä, niin komission täytyisi olla todella siinä mukana, joten ei hallituksilla tule olemaan mitään hallitusten välistä sihteeristöä, joten kuka tulee arvioimaan tilanteen, kuka tulee eh, tekemään ehdotuksen siitä, käytetäänkö vakautusmekanismia jonkun jäsenvaltion osalta, kuka panee sen täytäntöön, kuka valvoo sitä. No loppujen lopuksi se tulee olemaan eh, komissio, joka tekee varmastikin yhteistyötä kansainvälisten rahoitusjärjestöjen, kuten IMFn kanssa. Joten emme me vie tätä pois eh, Euroopan unionilta, vaan tuomme sen mukaan unionin rakenteeseen. Ja minä todella kannatan, eh, en vain yksinkertaista menettelyä, vaan yksinkertaista toimintaa, koska tämä on hyvin jännittynyt eh, hetki, mitä tulee myöskin meidän parlamenttimme ja kansallisten parlamenttien suhteen. Jos me laitamme tähän ehdotuksemme minkäänlaisia ehtoja, niin eh, tuloksena voi olla se, että kansalliset parlamentit, erityisesti Iso-Britannian parlamentti, sanoo, että tämä menee liian pitkälle ja kansalliset parlamentit saattaisivat hylätä tämän ehdotuksen. Joten vaikka minä pidän perustuslaillisesta keskustelusta ja mielelläni eh, katson näiden ehdotusten yksityiskohtia, niin minun mielestäni tässä tapauksessa paras tapa toimia olisi antaa selkeä ja suora vastaus ja sillä tavoin saamme vakaamman Euroopan ja vakaamman talous- ja rahajärjestelmän. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Martin. Edustaja Rangel. Eh, <clears throat> David Martin said that... David Martin sanoi, että Mendes de Vigo teki hänen puheenvuoronsa helpommaksi. Ja David Martin helpotti sitten vielä edelleen minun puheenvuoroni. Olen samaa mieltä tästä näkemyksestä, jonka kollega Mendes de Vigo esitteli. Ja tämä tilanne liittyen konstitutionaalisiin suhteisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. David eh, Martin teki tästä esitti aika hyvän kuvan näistä suhteista. Minä uskon, että meillä on hyvät syyt painottaa yhtä näistä kahdesta ajatuksesta, jota Roberto täällä esitteli. Yksi oli vastuu ja toinen oli tämä oikeudellinen argumentti ja parlamentin perinteinen näkemys asioista. Ja nimenomaan velvollisuudella tulisi olla tässä enemmän painoarvoa tällä hetkellä. Joten en lähde tässä sen enempää kehittelemään tätä oikeudellista argumenttia, koska tähän on jo esitetty hyviä näkemyksiä kahden edellisen puhujan toimesta, samoin kuin menneestä viikon Martinin toimesta. Haluaisin painottaa sitä, että me olemme poliittinen elin parlamenttina. Me emme ole tuomioistuin, emmekä me ole yhteiskunta. Toki meidän tulee kunnioittaa perustamissopimuksia, ja, ja lakia. Me olemme oman elimemme DNA. Me teemme politiikkaa joka päivä. Me olemme poliitikkoja. Ja meillä on nyt perustuslaillinen ja poliittinen ongelma ratkaistavana. Ja meidän tulisi antaa poliittinen vastaus tähän ongelmaan. Ja siksi minä tuen täysin näiden kahden kollegan lähtökohtia sen vuoksi, että meillä tulisi todellakin olla strateginen tavoite. Ja mikäli me emme näe, mitä tietyissä maissa nyt on käynnissä, Kreikka, Irlanti, Portugal ja todennäköisesti myös Espanja, ja millä tavalla muut maat, jotka ovat eri tilanteessa ja miten heidän kansalliset parlamentaarikkonsa sitten näkevät tämän ongelman. Mikä askarruttaa esimerkiksi saksalaisia on se, että tässä pitäisi nähdä se koko prosessi. Ja jos me sitten pidämme kaiken tämän mielessä, silloin meidän pitäisi puolustaa tätä mekanismia ja tätä hyvin yksinkertaista ongelmanratkaisua. Mitä yksinkertaisempi ratkaisusta parempi, se on minun näkemykseni. Luonnollisesti kaikki se, mitä me voimme tehdä, osoittaaksemme, että mekanismi on vain yksi vastauksen elementti, silloin meidän on näin tehtävä. Kuten Elmar Brock sanoi, tässä mietinnössä voimme antaa kontekstin tälle vastaukselle. Jos me voimme tehdä jotain saadaksemme komission mukaan muodollisemmin, se olisi aina hyväksi toimi elinten väliselle ilmapiirille. Ja myös parlamentille ajatellen sitä, että me olemme kuitenkin valvova elin ja meidän vuoropuhelimme komission kanssa on hyvin paljon vahvempi kuin se, millä tavalla hoitelemme asioita neuvoston kanssa. Joten jos me kykenemme tähän, niin luonnollisesti meidän tulee näin tehdä. Mutta uskon kuitenkin, että meidän todellakin pitäisi painottaa strategista tavoitetta, strategista loppuratkaisua meidän poliittiselle vastuullemme. Ja minä uskon, että Euroopan parlamentti julkisen mielipiteen tuella, myös muiden toimielinten tuen mukaan, on paljon paremmassa asemassa antamaan pragmaattisen vastauksen puolesta kuin, että jos me lähtisimme teoreettiseen keskusteluun meidän perustuslaillisesta asemastamme toimielinten välisen sopimuksen tasapainossa. Tämä on tämä poliittinen argumentti, jonka haluaisin ottaa mukaan tähän keskusteluun. En tiedä, onko artikla 352, 392, 333. Me voimme onnistua tässä helposti, jos me tiedämme, minkälaisen poliittisen strategian me tällä hetkellä valitsemme. Hefner. Edustaja Hefner. Ja, herzlichen Dank. Niin. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä haluaisin erityisesti kiittää sydämellisesti kumpaakin esittelijää siitä, että he tämän ongelman esittelivät hyvin selkeästi. Ja minun mielestäni tämä on tämä valiokunnan tehtävä, ei ainoastaan nopeasti eh, tehdä niin kuin käsketään, vaan analysoida siististi, mistä on oikein kyse, millaisia perustuslaisia vaikutuksia siinä on. Ja kollega Rangel, en usko, että me teemme sitä ö, eh, koska pidämme teorioista, vaan koska Euroopan kansalaiset ovat meidät valinneet tähän tehtävään ja meidän tehtävämme on varmistaa, että tämä Eurooppa noudattaa omia sääntöjään. Ja tässä yhteydessä, vaikka aluksi haluaisinkin sanoa, että samalla tavoin kuin monet kollegatkin, en ole vielä täysin lyönyt lukkuun kantaani tästä asiasta, mutta haluaisin kuitenkin tämänpäiväisessä keskustelussa selkeästi sanoa, että yksinkertaistettu sopimuksen muuttamismenettely Lissabonin sopimuksessa on minun mielestäni eh, menettely, jota käytetään vähemmän tärkeitä pieniä sopimuksen muutoksia varten, eikä tapa, jolla kierretään merkittävien sopimusten muutosten yhteydessä käytettävää raskaampaa menettelyä tämä asia, mistä me nyt puhumme, on vain osa ongelmaa ja minä pelkään pahoin, että ainoastaan eh, hoipertelemme yhdestä toimenpiteestä toiseen, emmekä näe tätä koko konseptia. Minun mielestäni tässä on todella suuri eh, perustuslaillinen ongelma sen suhteen, että se mitä säädeltiin ennen enemmän tai vähemmän hyvin jäsenvaltioissa kansallisella tasolla hyvin eri tavoin eri jäsenvaltioissa, nimittäin miten rahan arvo ja taloudellinen kyky asetetaan hyvään suhteeseen niin, että meillä ei ole riittäviä menettelyjä ja instituutioita EUn tasolla. Toinen ongelma on se, että ne jäsenvaltiot, jotka ovat liittyneet euroon, eivät ole samat kuin Euroopan unionin jäsenvaltiot. Ja meidän on nyt ratkaistava nämä ongelmat, koska muuten meillä on jatkuvasti aukkoja jossain kohdin, emmekä me voi pelastaa näitä aukkoja ainoastaan avaamalla pelastavia sateenvarjoja eri kohtiin. Tällä on siis taloudellisia vaikutuksia, mutta myös hyvin paljon perussopimuksiin liittyviä kysymyksiä. Meidän on ratkaistava tämä asia perussopimusten näkökulmasta, e, eli katsotaan mitä toimielimiä tar- valvotaan, mitä menettelyjä, millainen demokraattinen legitiimiys näillä toimilla on. Ja minä näen tässä tärkeän tehtävän myös tälle valiokunnalle ja tälle Euroopan parlamentille ja komissiolle, ja olen yhtä lailla huolissani, kuten kollega Gualtieri aivan aluksi ja samoin Elmar Brok, että yhä enemmän ollaan siirtymässä hallitusten välisiin menettelyyn ja yritetään siellä ratkaista asioita, joka, jotka voivat löytää pysyvän ratkaisun ainoastaan, jos otamme sen mukaan yhteisön menettelyihin ja annamme sille yhteisen ratkaisun. Ja hallitusten välisyyshän usein tarkoittaa sitä, että vain muutamat hallitukset ja tietyt hallitukset sopivat jonkinlaista tietä, josta tulee sitten Euroopan unionin tie, mutta se, että käytäisiin kokonaista laajaa keskustelua siitä, millaisia instituutioita ja menettelyjä EU tarvitsisi, niin sellainen keskustelu jää uupumaan. Siksipä eh, minulle, eh, minä olen hyvin huolestunut, jos me noin vain hyväksymme tällaisen yksinkertaistetun menettelyn. Ja olen myös hyvin huolestunut siksi, että mielestäni meillä ei ole mitään takeita siitä, että seuraavat askeleet tehtäisiin jossain jonkun toisen toime- eh, menettelyn mukaisesti, koska pelkään pahoin, että meiltä pyydetään aina uudelleen, että hyväksymme muutoksia sopimukseen tällä tavoin ja sanotaan, että vaihtoehtoja ei ole ja että asia on hoidettava nopeasti. Minun mielestäni meidän tulisi käsitellä näitä asioita periaatteellisesti, jos minulla olisi tae siitä, että näin tulee tapahtumaan, niin sitten minulle olisi helpompi hyväksyä tämä ehdotus. Nyt ehdottaisin, että toimimme kuten Andrew Duff sanoi, että emme liian nopeasti toimisi, vaan että katsoisimme tätä kokonaisuutta parlamentin mukaan oloa ja välittua menetelmää ja sitten päättäisimme täysistunnossa maaliskuussa. Kiitoksia edustaja Hefner, seuraavaksi edustaja Guerrero. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Toivottavasti voin puhua lyhyesti ja ehkä myös yksi selitteisen selvästi. Tähän ahtista puheenvuoroista voidaan päästä sellaiseen johtopäätökseen, että saman kuin ennenkin parlamentti edustaa parhaiten Euroopan unionin hanketta. Koko unionia, ei ainoastaan talous- ja rahaliittoa, vaan myös poliittista unionia. Edustaja Brock viittasi siihen, että kerroksessa 13 komissio istuu siellä ikään kuin pilvissä kaukana valtioissa rakennettavasta todellisuudesta. Ja saman aikaan hän mainitsi myös sen, että tässä on tietynlaisia hallitusten välisiä harhakuvia ja kuvitelmia. Hallitukset pyrkivät yhdistymään suurissa ryhmissä, mutta ei kuitenkaan yhdistyneenä monimuotoisuudessaan. Tämmöinen pitäisi olla Eurooppa-hankkeen luonteen mukaista. Jos näin on, jos Euroopan parlamentti on tällä hetkellä tietyssä mielessä ikään kuin moottori tai viimeinen taho, joka pyrkii taistelemaan poliittisen unionin kunnianhimon tason vähentämistä vastaan. No sitten meillä on suuri tehtävä, kun otamme kantaa tähän uudistukseen, jota meille on nyt esitetty. Vastuu kuuluu kahdelle taholle, kahdelle eri, kahdessa eri mielessä. Meillä on taloudellinen vastuu, kun otetaan huomioon taloudellinen tilanne, kriisi ja markkinat, mutta toisaalta on myös huolia jotka liittyvät tulevaisuuteen ja seurauksiin, jotka voivat aiheutua tämän uudistuksen tekemisestä koko unionille. Herra Brock sanoi, että tämä mekanismi on perussopimuksen ulkopuolinen ja vaikkei erityisen eksplisiittisesti haluttaisi tästä mitään kielteistä johtopäätöstä vetää tuloista varten. Näin kuitenkin voitaisiin tehdä. Ja tästä syystä, niin kuin edustaja Hefner juuri sanoi, meidän on pyrittävä antamaan tämän valiokunnan vastaus ei ainoastaan perustavanlaatuiseen ongelmaan, vaan tarvittaisiin myös perusteltu vastaus, eli sellainen osio, jossa, josta käyvät ilmi parlamentin huolet, parlamentin ehdotukset tähän uudistukseen liittyen ja koskien Euroopan unionin tulevaa kehitystä. Ja tässä yhteydessä meidän olisi palattava siihen ajatukseen, että tämä perustamissopimuksen uudistaminen on askel siihen suuntaan, että rakennettaisiin Euroopalle todellinen taloushallinto Tämä on siis tarpeellinen askel, mutta on vältettävä, niin kuin herra Gualtieri sanoi, sitä, että tästä tulisi askel taaksepäin. Meidän tehtävämme on siis ottaa kantaa parlamenttina sillä tavoin, että vastataan, niin kuin herra Brock sanoi, tarpeisiin, mutta niin, että samanaikaisesti, kuten Gualtieri sanoi, vältyttäisiin siltä, että tästä tulisi askel taaksepäin. Ja tämän kannan aikaansaaminen on vaikeaa. Tähän tarkoituksen on esitetty joitain ehdotuksia. On mainittu euroryhmää, rahoitusnäkymät, taloushallinto, että huomioitaisiin ohjausjakso. Kaikki nämä kysymykset on otettu esiin. Eli miten voidaan nyt yhdistää kaikki tämä, miten pystymme jälleen rakentamaan meidän mietintömme avulla unionia institutionaalisesti niin, että tämä uudistus ei vähennä meidän tulevia toimintamahdollisuuksiamme. Toisaalta halusin puoltaa tätä ehdotusta, joka on esitetty, eli että jossain kokouksissamme todennäköisesti 17. päivä Strasbourgissa, jos mahdollista, en nyt kuitenkaan tässä lähde määrittämään mitään päivämäärää, että pyytäisimme, että herrat Trichet ja talousasian komission jäsen ja ehkä myös Ekon valiokunnan lausunnon laatijat tai koordinaattorit Ekon valiokunnasta tulisivat paikalle ja käytäisiin pientä keskustelua, josta olisi hyötyä meillä, meille, mutta josta olisi erityisesti hyötyä esittelijöille, jotta he voisivat työnsä kunnolla tehdä niin kuin Mendes Vigo sanoi, olisi hyvä, jos ihan riippumatta tämän mietinnön edistymisestä mahdollisimman nopeasti ja toivottavasti jo ensi viikon kokouksessa voisimme saada käsimme pienen nootin, jonka pohjalta voitaisiin lähteä keskustelemaan. En ole suinkaan mikään fundamentalisti, mutta jos ajatellaan aikataulun seuraamista, niin kyllä aikataulussa on pitäydyttävä, vaikka ehkä viivästyksiä tulisi viime hetkeen asti, niin tämä mahdollisuus on aina olemassa. Mutta jos voidaan toimia sen aikataulun mukaisesti, josta ensin päätimme, niin tämä olisi oikein hyvä viesti tältä valiokunnalta. Kiitos. E Kiitos. Sitten seuraava. Kiitos puheenjohtaja. Täällä on otettu esiin monia argumentteja. Me olemme käyneet jo pitkään keskustelut. Ja se, että meillä on ollut tämä keskustelu on tehnyt kaksi asiaa täysin selväksi. Se tekee selväksi ensinnäkin sen, että mitä me päätämme, sillä on suuri merkitys. Se on tärkeää. Ei ole yksi lysti, mitä me päätämme. Toisekseen se tekee selväksi sen, että se mitä me päätämme, se on asia, joka antaa tavallaan suunnan tulevaisuudelle. Eli se ei ole kysymys vain siitä, mitä me täällä nyt päätämme ja teemme tai ensi vuonna. Ei, vaan tämä tulee merkitsemään moneksi vuodeksi eh, eteenpäin, mitä kuuluu esimerkiksi toimielinten erilaisiin suhteisiin ja miten EU kehittyy ylipäätään tulevina vuosina. Ja juuri nimenomaan sen vuoksi meidän ryhmämme on pitänyt kiinni siitä, että me tarvitsemme hallitusten välisen konferenssin niin, että tämä keskustelu voitaisiin perusteellisesti käydä. Olen voinut nyt ymmärtää, että kaikki muut ryhmät ovat hyväksyneet tämän nopean menettelyn ja eivät halua valmistelukuntaa. Ja se on mielestäni ikävää, koska meidän mielestämme tämä keskustelu on niin todella tärkeä. Mutta myös siksi, että ensinnäkin Tällainen fast track, nopea menettely, kuten esittelijä sanoi, ei anna mitään takeita siitä, että tämä on nopeaa toimintaa. Tässä voi tulla matkalla paljon esteitä, toki samoin kuin myös sen valmistelukunnan jälkeen, mutta se merkitsee vain sitä, että jotkut muut puhuvat asiasta ja parlamentti on jätetty keskustelun ulkopuolelle. Toisekseen ongelma on myös se, että me luomme, halusimme tai emme, ennakkotapauksen. Koska jos uskoo, että tämä vakausmekanismi ratkaisee euron vakausongelmat, niin uskon, että ollaan väärässä. Ei tämä näin hoidu. Silloin tulee uusia tarpeita vakausmekanismeille, jotka ovat kiireellisiä luonnollisesti ja sitten vaikka me olemme sanoneet, että me olemme kerran käyttäneet fast track-menettelyä, sitten joudumme käyttämään sitä taas uudelleen. Ja silloin joudumme sellaiseen tilanteeseen, jossa tämä yleinen tarkistusmenettely johtaa yksinkertaistettuun tarkistusmenettelyyn. Ja se olisi mielestäni todella ikävä kehityskulku. Ja se on nimenomaan se, mitä on Lissabonissa positiivista tavallaan jää syrjään. No, mitä nyt sitten? Minä uskon, että meidän pitäisi pitää kiinni, ainakin meidän ryhmämme on sitä mieltä, että me tarvitsemme tätä perustavaa laatua olevaa keskustelua, eikä meillä ole mitään takeita siitä, että saamme tällaisen fast track-menettelyn. Ymmärrämme hyvin, että olemme vähemmistönä ja ymmärrämme, että muut ryhmät sanovat, että ei, ei, ei, ei tämä mikään ennakkotapaus ole. Mutta tämän vuoksi me pyytäisimme, että esittelijät mietinnössään kirjaisivat hyvin selkeästi, että tämä on kertakaikkisesti viimeinen kerta, että me hyväksymme tällaisen fast track-menettelyn. Niin, että tässä sanottaisiin selkeästi, että seuraava muutos perustamissopimukseen tehdään valmistelukunnan työn kautta. Koska jos näin ei tehdä, niin minä uskon, että me joudumme paineenalaisiksi yhä uudestaan ja yhä uudestaan. Ja sitten on käyty keskustelua siitä, koska koska me teemme tämän päätöksen parlamentissa? Strasbourgissa vai odotammeko 14 päivää ja teemme päätöksen Brysselissä? Ymmärrän hyvin Andrew Duffin äh, näkemyksen. Me istumme täällä parlamentissa ja teemme päätöksiä ja TV-kamerat ovat tuolla ja äh, parlamentin päätös viedään sitten poliisin kulkuessa neuvostoon, joka siellä kokoustaa ja odottaa meidän päätöstämme. Kyllä minä ymmärrän tämän tavallaan kuvan tästä, mutta Todellisuus on kuitenkin se, että enemmistö tässä parlamentissa on jo hyväksynyt tämän fast track-menettelyn, oli mikä oli. Ja jos nyt kuitenkin tämä on todellisuutta, että kaikki ryhmät meidän ryhmäämme huolimatta ovat tämän päätöksen tehneet, miksi sitä ei sanota avoimesti ja rehellisesti. Kiitos. Il tempo corre veloce e, e abbiamo soltanto... Aika menee nopeasti eteenpäin ja meillä on enää noin puoli tuntia aikaa, joten tässä on vielä Moreja, Scholz, Brit pyytänyt puheenvuoroa ja sitten tarvitaan vielä esittelijöiden vastaus, joten päätän nyt puhujalistan, jos ei muita puheenvuoropyyntöjä ole. Ja pyytäisin, että nämä neljä puhujaa eivät puhuisi pidempään kuin neljä minuuttia, maa viisi maksimissaan. Hyvä on. Kollega Moreira. Obrigado, <clears throat> president. Äh, concordo muitas das... Kiitoksia, puheenjohtaja. Voin olla samaa mieltä monien niiden asioiden kanssa, jotka Roberto, Roberto Gualtieri nosti esille. Sopimuksen muutos on aina mahdollinen ja on aina kuitenkin mielestäni käytännönläheisiä ratkaisuja. Ja meidän tulisi vastata kysymyksiin, on tarpeen, että teemme tämän päätöksen. Me tarvitsemme tällaista vakautusmekanismia, mutta täytyykö se saada aikaan sopimuksen muutoksella vai eikö olisi mahdollisesti saada tätä käyttöön toisella tapaa, joustolauseke, vahvistettu yhteistyö, Olisi hyvä, jos meillä olisi tällainen vakautusmekanismi erityisesti, koska ollaan huolestuneita oikeusperustasta. Jos tämä tehdään ihan eksplisiittisesti, niin se antaa koko tälle menettelylle enemmän legitiimiyttä. No sitten tämä hallitusten välisyys. Hyvä puheenjohtaja, minä olen federalisti, se, että tätä pidetään hallitusten välisenä mekanismina, se on minun mielestäni vähän vaikeaa, mutta jos tämä olisi unionin toimivaltuus, niin sitten britit olisivat ongelma, koska heidän tulisi järjestää kansanäänestys nyt koska ei tässä, ei tässä ole kyse onko tästä, siitä, onko tämä hallitusten välisesti luotu vai yhteisön menettelyn alainen. Kyse on siitä, että saammeko tällaisen vakautusmekanismin vai emme. Ja ne valtiot, jotka ovat vaikeimmassa tilanteessa, tarvitsevat apua ja olen valmis maksamaan tämän hinnan, joka kyllä minusta tuntuu aika kovalta, koska tämä ei paljoltikaan liity enää valuuttaunioniin, mutta minun on hyväksyttävä se, että jos meillä on valinnan mahdollisuus ainoastaan sen välillä, että saammeko tämän mekanismin vai emmekö sitä saa, niin sitten minun on nielastava tämä karvas lääke, koska minulle tämä mekanismi on tärkeä. Emmekä saa unohtaa sitä, että meillä on tiettyjä sääntöjä sopimuksessa, ei sanota, että täytyy aina tehdä perustuslaillisia muutoksia. Sopimusta voidaan muuttaa, niinhän siinä lukeekin. Ja ongelma on nyt se, että meillä on kiire, mitä nopeammin me toimimme, sitä nopeammin meillä on myös markkinoiden luottamus jälleen puolellamme ja sitä enemmän eurokin vakautuu. Joten jos haluamme, että jäsenvaltiot ratifioimat sopimuksen muutoksen mahdollisimman nopeasti, niin meidän on valittava tämä yksinkertaistettu menettely. Ja sitten meillä on myös äh, vahva argumentti sille, että yksinkertaistetaan monimutkaisia ratifiointimenettelyjä jäsenvaltioissa. Strategiset ja muunlaiset pohdinnat Minun mielestäni me emme voi toimia toisin. Jos meidän on muutettava sopimusta näin, niin minä ehdottaisin, että teemme niin, mutta mitä nopeammin sen parempi. Kiitoksia, edustaja Schulz. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhykäisesti, koska kollegat tässä jo kertoi äh, minun äh, ryhmäni näkemykset, mutta haluaisin hyvin, olla hyvin selkeä. Kollega Brockkin sen sanoi. Meidän täytyy olla hyvin selkeitä siitä, että olemme veden jakaja tilanteessa. Ja päinvastoin kuin monet muut kollegat, niin minä uskon, että kriisi ei ole ohitse. Ja kun me nyt tässä valmistaudumme 2014 Eurooppa-vaaleihin, niin meiltä tullaan kysymään, mitä me olemme tehneet, jotta saataisiin hyvin toimivia, kestäviä rakenteita ja mekanismeja, jotka voivat estiä, estää sen, että kriisi jatkuu tai että sellainen syntyy uudelleen. Ja jos me lähdemme tästä eteenpäin, niin silloinhan meidän tehtävämme täällä on nimenomaan ottaa kansalaiset mukaan Euroopan kehitykseen intensiivisemmällä tavalla. Millä tavalla me kehitämme mekanismeja, joita kansalaiset ymmärtävät, jotka kansalaiset hyväksyvät ja ottavat jotka vaikuttavat heidän arkielämäänsä sellaisella tavalla, että kansalaiset voivat sitten uskoa paremmin unioniin. Demokratisoituminen, mukanaolo, vaikuttaminen – Eli tästä on kysymys tässä poliittisessa keskustelussa ja siinä sen mukana tulee myös perustuslaillinen keskustelu. Sen vuoksi meidän täytyy käydä poliittista keskustelua ja sitoa se tähän perustuslailliseen keskusteluun. Ja me olemme sitä mieltä, että sekin on tarpeeksi nopeaa, äh, toi, äh, nopeaa äh, konventinkin pohjalta. Joten kysymys on nyt oikeastaan esimerkiksi se, että esimerkiksi Englannissa kysyttiin kansalaisilta, mitä he odottavat EUlta. Ja silloin meidän täytyy lähteä tavallaan eteenpäin tästä ja miettiä, mitä muualla tehdään. Ja meidän täytyisi miettiä, miten me haluamme ottaa tällaiset kysymykset mukaan – työhön, joka vaikuttaa tulevaisuuteen. Ja me tiedämme myös, että neuvosto painostaa meitä sen vuoksi, että neuvosto haluaa toimeenpanna omat intressinsä. Ja me tiedämme, millä tavalla komissio toimii ja mikä saa komission tikittämään. Ja sen vuoksi meidän on saatava poliittinen vastaus. Ja meidän täytyy kyetä puhumaan enemmän myös kansallisten parlamenttien jäsenten kanssa ja pyrkiä yhdessä löytämään paras ratkaisu. La parola adesso la signora Le Grip. Seuraavaksi edustaja Le Grip. Merci, monsieur le président. Je vais être... Kiitos puheenjohtaja. Puhun nopeasti niin kuin toivoitte. Täällä on moni jo sanonut paljon kaikenlaista, joihin voin yhtyä. Minusta tässä meidän parlamentissamme on tähän asiaan suhtauduttava vakavasti. Meidän on toimittava vastuullisesti, oltava realisteja ja pyrittävä tehokkaaseen ja pragmaattiseen toimintaan. Jos näin tehdään, niin voin siis yhtyä tähän ajatuksesta käytetään yksinkertaistettua menettelyä. Euroalueen tiettyjen maiden taloudellinen tila ja yleisen mielipiteen tila monessa maassa pitää huomioida ilman muuta. Ja sen takia meidän on toimittava nopeasti ja tehokkaasti. Mutta mutta kun on toimittava tehokkaasti ja pragmaattisesti, tämä ei tarkoita sitä, etteikö asioita voisi miettiä ja harkita tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tämän mietinnön yhteydessä on annettava tältä valiokunnalta tietty panos Euroopan taloushallinnon tulevaisuuteen. Miten me tämän asian ymmärrämme, joskus se ymmärretään aika eh, eri tavoin ja epämääräisesti eri kiellekin tämä käsite kääntyy eri tavoin. Jos ajatellaan ohjauskautta, eurooppalaista ohjauskautta, niin minkälaisiin sitoumuksiin tämä johtaa jäsenvaltioissa? Miten tässä nyt pyritään saamaan aikaiseksi parempaa taloudellista koordinaatiota, minkälaisia uusia innovoivia välineitä meillä on käytössämme. Tämä voisi olla mahdollista, jo, jos haluamme lisätä taloudellista integraatiota Euroopan unionissa ja myös poliittista integraatiota. Tällä kokouksessa ei nyt pidä sanoa, että tämä on lähtölaukaus perustuslain suuntaan. Tämä on kuitenkin tärkeä askel, sillä seuraavana kuukausina on käytävä oleellista keskustelua ja pohdintaa. Ja on todella keskeistä, että koordinoidaan työtämme kansallisten parlamenttiemme, parlamenttien kanssa, kun kyseessä on talouspolitiikan ja ehkä myös veropolitiikan koordinaatio jonain päivänä, niin tämä pitää aina tehdä yhdessä kansallisten parlamenttien kanssa. Ja siksi haluaisin todellakin yhtyä siihen ajatuksiin, jonka Alan Lämäsyr ensiksi esitti koskien eurooppalaista budjettikonferenssia. Olisi kunnia parlamentillemme ottaa tämä asia ajattavaksi. Kiitos. L'ultimo intervento la signora Taini. Danke, Herr Präsident. Viimeinen puheenvuoro. Kurz auf die Frage. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin vain vastata lyhyesti Herra Brokin kysymykseen, että sopiiko valiokunnalle, että esittelijät tekevät laajan tilannekatsauksen ja näkemyksen tulevaisuuteen minä vastustan äh, sitä, että yksinkertaisesti ja pragmaattisesti viemme läpi äh, neuvoston ehdotuksen ja kannatan sitä, että tarkastelimme äh, tarkkaan kaikkia eri oikeusperusteja, vaikka lopputulos olisikin enemmänkin tai vähemmän selvä, että myös komission roolia arvioidaan tarkkaan. Vetoan vain siihen, että kun tehdään tällainen katsaus tulevaisuuteen, joka on varmasti tärkeä niissä kysymyksissä, jotka ovat kiistanalaisia, esimerkiksi mitä tulee taloushallintoon tai siihen, mitä Saksassa puhutaan, Saksassa sanotaan äh, velkajarruksi, eli äh, velanottokielto jäsenvaltioille, eli sellaisissa kysymyksissä, jotka ovat kiistanalaisia. Esitellään vain mietinnössä tarkkaan, mutta ähm, tulokset jätetään avoimiksi, koska muuten näin lyhyessä ajassa ei saada riittävää enemmistöä parlamentissa. Kiitoksia. Kiitos. Nyt on esittelijöiden vuoro vastata ja kertoa, miten he ovat reagoida näihin ehdotuksiin. Heidän tulisi myös selventää seuraavat asiat. Heidän ehdotukset on tai näiden kahden asian välillä on valittava kyllä tai ei. Tai riippuen siitä, mikä vastaus on, näyttää siltä, että kannattaa enemmänkin, että sanotaan kyllä, että siihen lisätään selkeät perustelut, miksi tämä on hankala ja että tämä menettely on otettava laajempien kehyksiin mukaan. pohjalla kuitenkin yhteisön, äh, yhteisön äh, puitteet ovat tässä. Eihän tämä ole kyse pelkästään hallituksen välisyydestä, kyllä komissio on tässä mukana. Kuitenkin joku vielä kysyi, niin aikataulu, tämäkin on erittäin tärkeä kysymys. Edimmekö pitääkö meidän ottaa se heti seuraavan kokouksen esityslistalle, kuten oli suunniteltu. Ja sitten tehtiin ehdotus siitä, että keskusteluihin me otettaisiin mukaan myös Euroopan keskuspankin edustaja ja komission edustajia ja, tähänkin, ja, ja talousasiainvaliokunnan edustajia. Ja tästäkin olisi mielellään kuulisin esittelijöiden mielipiteen. Ensimmäisenä puhuu edustaja Gualtier. Minä on minä olen pitkälti samaa mieltä sen kanssa, mitä kollega Guerrero sanoi. Me olemme nyt erittäin vaikeassa tilanteessa. Meillä on kaksi suurta vastuuta tehtävää. Vastuullamme on tämä vaikea taloustilanne, ja se on hyvin vakava vastuu. Kuten sanoin puheenvuoroni aluksi, markkinat Meillä on tärkeä vastuu tässä. Ja lisäksi meillä on se vastuu, joka meillä on perussopimusasian valiokuntana eh, Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. Ja jotkut kollegojen huomautukset hiukan hämmästyttävät minua. Eh, kollegat sanovat, että loppujen lopuksi ei ole kovinkaan paljon väliä, käytetäänkö yhtä vai toista artiklaa, sisältö on tärkein No mitä varten sitten tarvitaan perussopimusvaliokuntaa, jos nämä perussopimuskysymykset ovat eh, eh, epärelevantteja, eh, kun, että tärkeämpää on käytännönläheisyys. Tietenkään me emme ole täällä mikään tuomioistuin, emmekä ole asianajaja, vaan poliittinen instituutio, mutta poliittisen instituution tehtävä on poliittisella tavalla käsitellä Euroopan unionin perussopimuskysymyksiä. Eh, nämä menettelytapakysymykset ovat ehkä tylsiä, mutta ne ovat meidän tehtävämme ehm, perusta. Siksi meiltä on pyydetty lausunto, muuten olisi riittänyt eh, Ekonin lausunto. No, mitä me sitten teemme ihan noin teknisellä tasolla? Meidän ei tule sanoa kyllä tai ei hallitusten väliselle konferenssille. Me olemme yksinkertaistetussa menettelyssä, jossa valitettavasti ja onneksi meidän lausuntamme on lausunto, se ei ole sitova. Emme me vaikuta mm, tähän asiaan. Eli vaikka meillä onkin mm, suuri vastuu, niin sopimus on tehty niin, että että joka tapauksessa emme voi tehdä kovinkaan paljon haittaa. Meidän lausuntomme on lausunto, me emme ole yhteispäätösmenettelyssä. Meidän täytyy päättää, äh, meidän ei täytyy päättää, äh, annammeko äh, heidän käyttää yksinkertaistettua menettelyä. Se on jo päätetty. Jos haluamme sitä vastustaa, meidän pitäisi mennä tuomioistuimen eteen. Meidän täytyy antaa lausunto Euroopan neuvoston viimeisimmästä päätöksestä ottaa käyttöön yksinkertaistettu menettely Belgian hallituksen ehdotuksesta ja kun olemme lausuntomme tehneet, seuraava Eurooppa-neuvosto, ei mikään hallitusten välinen kokous, vaan seuraava Eurooppa-neuvosto voi tehdä päätöksen muuttaa Lissabonin sopimusta, joka astuu voimaan sen jälkeen, kun 27 jäsenvaltiota ovat sen ratifioineet. Tässä nyt teknisesti se, mitä meidän tulee tehdä niin tästä näkökulmasta en näe mitään syytä sille, miksi meidän lausuntomme pitäisi olla yksinkertaisesti kyllä tai ei. Ei tätä meiltä pyydetä, se ei ole meidän tehtävämme, koska tämä e- ei ole lainsäädäntömenettely. Parlamentti antaa lausunnon. Ja lausunnon, minun mielestäni pitäisi huomioida nämä kaksi eri vastuuta. E, ei pitäisi e, pohtia sitä, voisiko mahdollisesti joku e, kansallinen parlamentti reagoida tähän huonosti. Ei pidä heittää bensiiniä liekkeihin, vaan ei meidän, mutta ei meidän myöskään tarvitse mitään tällaista ikävää asiaa muuttaa kauniiksi. Ei meidän tule sanoa jotain, joka ei ole totta. Ja kaikki tietävät, ettei se ole totta, koska suuri osa jäsenvaltioista vastusti, komission alkuperäinen lausunto vastusti, ja nyt parlamentti on nyt mukaan realistisempi kuin kaikki muut. E, ei edes realistinen, vaan sanoo, että tämä on aivan ihana asia. Ei, ei, en minä ymmärrä. Minä en pidä tätä myöskään arvokkaana. Ö, kansalaisten edustajien toimintana, joiden tehtävänä on nimenomaan käsitellä Lissabonin sopimusta. Meidän täytyy antaa lausunta, joka on vastuullinen, joka on rakentava, mutta joka ei sulje silmiään joiltain ongelmilta, jotka ovat olemassa. Yksi, toistan tämän, on se, että tämä ei ole ainoa mahdollisuus. Minä en sano kuten muut, että yksinkertaistettu menettely itsessään ei käy, että tarvitaan mm, tavallinen menettely. Tämä ei ole minun mielipiteeni. Yksinkertaistettu menettely voi olla vaihtoehto. Minä olen sitä mieltä, että on muitakin, jotka ovat vähemmän riskialtteita ja vastuullisimpia markkinoiden näkökulmasta. Minun mielestäni esimerkiksi 52 artikla, en nyt lue sitä, mutta minun mielestäni se on selkeä. Se olisi yksi toinen vaihtoehto. Enkä ymmärrä, miksi parlamentissa ei tätä asiaa voida sanoa. Toinen ongelma selittääkseni hiukan tarkemmin, mitä tarkoittaa hallituksen välisyys. Me olemme sopimukseen laittamassa, ettemme voi enää tehdä sitä, mitä teemme tänään. Tänä päivänä meillä on mekanismi, jonka artikla 122 mukaisesti annamme lainoja valtioille komission ehdotuksesta parlamentin lausunnolla ja käyttäen myöskin budjettimäärärahoja. Tämä päätös ei ole ainoastaan päätös, että tehdään askel eteenpäin. Tehdään askel eteenpäin, koska tehdään, tehdään pysyvä mekanismi. Mutta toisaalta me emme voi enää tehdä sitä, mitä me teemme nyt, koska kirjaamme sen nyt perustuslakiin. Me siis viemme itseltämme joitakin mahdollisuuksia. Eli tänä päivänä markkinoita rauhoittaaksemme sanomme, että se, mitä me olemme tehneet tähän mennessä vuoteen, ja aiomme tehdä vuoteen 2013 mennessä, on perussopimusten vastaista. Minusta tämä ei ole mikään loistava strategia markkinoiden suhteen, mutta valitettavasti nyt olemme hypänneet tähän junaan ja se kulkee reittiään. Minun mielestäni parlamentin tehtävä on ehdottaa mekanismia yhteisön menettelyn, eikä yhteisön menettelyn sisälläkään. Minun ehdotukseni on paljon maltillisempi että otettaisiin tämä menettely, tämä mekanismi mukaan unionin puitteistoon. Pidetään se pääasiassa hallitusten välisinä, mutta ministerit, jotka päättävät yksimielisesti, kokoontuvat neuvostossa, eivätkä kokoonnu jossain muualla. No Martin sanoi, että kyllä siinä on komission rooli ja niin poispäin. Kaikki se, mitä hän sanoi, e, eivät ne ole siinä. Niitä ei ole kirjattu minnekään. Niitä ei ole kirjattu siihen, miten tämä sopimus on luotu, eikä myöskään komission ehdotukseen eikä sitä ole myöskään kirjattu niihin muodollisiin teksteihin, joista keskustellaan, joten minun mielestäni parlamentilla on velvollisuus, ja olen samaa mieltä tässä Brokin kanssa, yrittää tehdä kaikki mahdollinen, jotta taattaisiin jonkinlainen side tämän mekanismin ja Euroopan unionin instituutioiden välillä. Ja uskon, mielestäni se, että annetaan esittelijöille mandaatti tarkastella kaikkia mahdollisuuksia tässä vaiheessa. eikä kukaan täällä halua tehdä mitään, joka aiheuttaisi jonkinlaisen markkinoiden kriisi mutta ei tämä ole edes parlamentin vallissa. Paitsi yrittää jumittaa tätä asiaa. En minä halua jumittaa tätä. Kyllä meidän täytyy saada aikaan tulos. Mutta ei se myöskään tarkoita, että meillä täytyy olla ihan mahdoton aikataulu. Meidän on annettava lausunto ennen seuraavaa Eurooppa-neuvostoa. Minä pitäisin tätä poliittisena sitoumuksena, jonka me teemme. Tämä on, ja sanomme kyllä, koska, mutta meidän tulee käyttää tämä aika ja tehdä kaikki mahdollinen, jotta voisimme taata sen, että tämä mekanismi olisi mahdollisimman selkeästi yhteydessä Euroopan unionin institutionaaliseen kehykseen. Kiitoksia edustaja Bro. Kiitos puheenjohtaja. Kollegan puheenvuoron jälkeen voi olla kohtuullisen lyhykäinen. Ainoa ase, joka meillä tällä hetkellä on, on, on aikataulu. Aikataulun käyttämistä on hieman, se on hieman ongelmallista ajatellen niitä vaikutuksia, jotka siihen liittyvät. Sen vuoksi tämän valiokunnan pitää vaatia, että parlamentti toimii vastuullisesti, mutta se liikkumavara, mikä, mitä neuvosto mahdollisesti näkee on myös huomioitava. Meidän täytyy katsoa, mikä on mahdollista. Toisekseen suuri enemmistö ei ole pyytänyt, että sanottaisiin ei. Kolmanneksi, minkälaista mekanismia perustussopimuksesta voidaan hyödyntää? Niin, oikeastaan kaikki on sympaattisempaa kuin se, mitä neuvosto on sanonut. Varsinkin se, mitä Andrew Duff sanoi. Ja mikä nyt on sitten ylipäätään mahdollista yksinkertaistetun menettelyn puitteissa. Ja siis enemmistö on tämän yksinkertaistetun menettelyn puolella. Sitten on ehdotukset, jotka liittyvät vahvistettuun yhteistyöhön. liittyen kasvu- ja vakaussopimuksen valvontaan. Ovat, onko tässä nyt kysymys ö, perustamissopimuksen muutoksista liittyen mahdollisiin muutoksiin yksinkertaistetun menettelyn puitteissa? Mielestäni ei, mutta kyllä te voitte minut vakuuttaa olemaan toistakin mieltä. Mutta kun seuraa esimerkiksi brittikeskustelua, jossa tämä on erityisen merkittävä kysymys, tärkeintä on tämä määritelmä, että jos, jonka pitäisi olla sellainen, että ei tule kansanäänestystä, mutta silloin ei liian saa olla kysymys minkäännäköisestä toimivaltuuksien muuttamisesta. Ja tämä on tosiasia. Ja me emme voi tähän mitenkään vaikuttaa, vaikka tämä maa on ei-euromaa ja sillä tavalla nämä päätökset eivät välttämättä koske sitä niin paljon, mikä on taas myös tietenkin huomioitava. Kiitos. Avete registrato alcuni dati di Comuni. Non c'è una... Olette omaneet joitakin yhtäläisyyksiä, ei ole eh, yksinkertaistetun menettelyn mukaista mm, menettelyä. Tässä halutaan kuitenkin perustella hyvin eh, tämä päätös ja pyydetään aikataulun suhteen vähän enemmän joustavuutta. Alunperäinen ehdotus olisi, että tästä keskusteltaisiin jo 7. helmikuuta ja sitten sitä voitaisiin keskustella vielä uudelleen 17. helmikuuta Strasbourgissa ja sitten äänestää joko 17. päivä Strasbourgissa tai 15. päivä Brysselissä ja 9. tai 24. päivä äänestää täysistunnossa. Jos haluamme olla valmiita ennen Euroopan neuvostoa, niin 24. päivä on viimeinen määräaika. Näiden tämän aikataulun sisällä voimme toimia. Mutta minä uskon, että se, että keskustellaan seitsemäs päivä uudelleen, jos esittelijälle sopii, jos he voivat esitellä silloin kirjallisen asiakirjan. Jos esittelijät, jo seitsemäs helmikuuta esittelijät voivat jo meille esitellä jonkun kirjallisen asiakirjan, niin silloin keskustelu on helpompi käydä. Pystyttekö siihen, mitä ehdotatte meille? Mendes. Yo estoy de acuerdo con lo que usted ha propuesto. Kyllä, tämä sopii. Eli me nyt sitoudumme ja sidomme esittelijät aikataulun seuraamiseen. Täältä nämä löytyvät nämä kokoukset. En tiedä, minkälaisia epäilyksiä tässä nyt vielä voi olla. Minusta tuntuu, että valiokunnassa on tänään selvästi otettu kantaa siihen, miten pitää toimia. Voidaan ottaa muitakin asioita mukaan ja sitten on tarkistuksia, mutta tuskinpa tässä nyt enempää aikaa kannattaa haaskata. Ja sitten erityisesti haluaisin muistuttaa, että Euroopan neuvosto kokoontui 24. päivä iltapäivällä. Ja jos meillä on aamulla äänestys, niin se on kyllä aika tiukka aikataulu en siis ymmärrä, mikä tässä nyt on niin vaikeaa. Tässä on niin hienot esittelijät, jotka tuntevat nämä asiat niin hyvin. Miksivät he voisi valmistaa meille asiakirjaa ensi viikolle ja sitten pystyttäisiin toimimaan aikataulussa? Ma io personalmente, eh, come ho detto... Minä henkilökohtaisesti, kuten jo sanoin, olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeää pitää kiinni tästä määräajasta 24. päivä. Siksi olisi parempi perustaa seuraava kokous johonkin työasiakirjaan, jonkinlaiseen luonnoksen, mietintöluonnoksen luonnokseen, joka sitten on se pohja, jota voimme hyvin nopeasti saada aikaan mietintöluonnoksen ja sen hyväksynnän. Kollega Brock. Mä kuulan vielä kollega Brockia, hän on pyytänyt puheenvuoroa. Kollega Brock. Luonnollisesti meidän tulisi pyrkiä pitämään kiinni tästä tiukemmasta aikataulusta, mutta tämä 24. päivä, aamupäivä pitää pitää myös yhtenä optiona. Ennen kuin minä vien oman prosessini päätökseni, haluaisin tästä vielä keskustella. Ja puheenjohtaja kokouks, niin että olisivat valmiita sitten esimerkiksi puheenjohtajakokoukseen ja muualle, jossa asiasta keskustellaan. Neuvosto päättää ja meidän lisäksemme komissio ja EKP antaa lausunnon. Ja minä haluaisin kuvan siitä, mitä he tulevat omissa lausunnoissaan käsittelemään. Ja kun sen olen saanut, niin sitten voisin nopeasti kahdeksas päivä tämän vääntää valmiiksi. Seitsemäs en ole siis vielä valmis. Mutta ehkäpä tämä meille sallittaneen. Eihän tämä tarvitse nyt mikään pitkä epistola olla. Allora, mi si Nyt minusta vaikuttaa siltä, että tässä pyydetään enemmän joustavuutta ja kun on kyse näinkin tärkeästä aiheesta, niin tämä valiokunta voisi järjestää vielä ylimääräisiä, lisää ylimääräisiä kokouksia, esimerkiksi 10. päivä. Niin, ja sitten meillä on 17. päivä, joten me voimme pitää mielessämme tämän kymmenes päivä, että silloin pidettäisiin ylimääräinen kokous. Ah, era già previsto il eh, sì, 17 febbraio. 14, 14. Quindi si dice il 14, 16. Täällä sanotaan, että 14. päivä. Ah. 14, no, in 14 invece del 10. Viene più giusto. Quando oggi vota la, la Commissione economica. Quindi... 14 c'è il voto della Commissione economica, mi dice. 14. päivä sihteeristö sanoi minulle on talousasianvaliokunnan äänestys. Se vie kolme minuuttia, tämä äänestys Ekonissa. En usko, että tällainen äänestys voisi estää sitä, että AFKO kokoontuu maanantai-iltapäivänä. Jos voitte, niin esitelkää meille asiakirja. Olen samaa mieltä sen kanssa, mitä edustaja Brock sanoi. Olisi hyvä päättää nämä keskustelukierros myöskin mitä, liittyen mitä muut kollegat sanoivat liittyen siihen, että nämä kolme lausuntoa, Euroopan keskuspankin, parlamentin ja komission lausunto yhdistettäisiin. Joten olen samaa mieltä kollega Brokin aikataulun kanssa. Eli ehdotettu aikataulu on sit, siis sitten 7. päivä ja 14. päivä. Nämä kaksi ovat hyvin pian. Gualtieri, käykö tämä teille? Hyvä ja minusta nyt vaikuttaa siltä, että voimme päättää kokouksemme. Muistutan siitä, että seitsemäs päivä meillä on vielä eräs toinenkin asia esityslistalla, nimittäin professori Rimmetin esitys Cambridgein matemaatikkojen tapaamisesta. Mutta tämän ei pitäisi olla kovinkaan pitkä, koska tämä on ainoastaan teidän tiedoksenne. Istunto on päättynyt.